Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Hyvää huomenta. Naiset ja herrat, käykää paikoillenne, olkaa ystävälliset. We have a busy program in... Meillä on kiireinen ohjelma tänä aamupäivänä. Joten jatkakaamme. Avaan tämänpäiväisen regivaliokunnan kokouksen. Ja toimimme esityslistan mukaisesti. Raportti regivaliokunnan virkamatkoista Klushina Pokaan 18.20. syyskuuta ja Sofiaan 29.31. lokakuuta. Onko täällä paikalla kollegoita, jotka osallistuivat Cluj-Napokan matkaan. Van Nistelrooy, olkaa hyvä ihan nopeasti. Short, but um, let me say that it was... Kiitos ihan lyhyesti. Tämä oli kyllä silmiä avaava matka. Tavallaan kahdellakin tavalla se oli erinomaisesti valmisteltu. Meillä oli kaikki tiedot käytettävissä, jopa komission jäsen osallistui tärkeimpään tapaamisemme, kansallisia ministereitä, muita paiko- paikalla ja he näyttävät meille, että asiat ovat muuttuneet tällä kaudella ja saimme avoimesti tietoa monista asioista, erityisesti Klutsin alue, luoteis, maan luoteisosissa Ja kun sitten puhutaan äh, keskushallinnosta ja hajautetusta hallinnosta, niin tässä ehkä vaikka monia muutoksia onkin äh, saatu aikaan ja äh, kansallisvaltio on nyt ottanut käyttöön tai mm, antanut useita määräyksiä, jotka sitten ovat hiukan esteenä muille tasoille saada asioita käyntiin. Tästä kyllä esitettiin maan sisällä aika paljon kritiikkiä. Tämä ei ole Euroopan unionin käsissä, mutta ehkäpä Euroopan unionin kannattaisi Mm, ottaa esimerkiksi Puolan esimerkki tässä esiin. Puolassahan, kun puhutaan NATS 2, niin tuolloin päätettiin, että mukana on taho, joka ähm, edustaa äh, täytäntöönpanotasoa äh, yhteisrahoituskysymyksissä Eihän heillä siis äh, nyt tällä hetkellä ole äh, valtaa, vaikka on 42 eri aluetta ja vaikka kaikki löysivät hönttyyt yhteen, niin ei ole mitään vaikutusvaltaa sitten keskushallintoon nähden. Eli tällä hetkellä tilanne on aika monimutkainen. Meillä on monimutkaiset äh, määräykset ylipäätään aluepolitiikassa ja sitten esteitä täytäntöönpanolle paikan päällä. Klutsin kaupunki ja sen edustajat, ja samoin yrityselämän edustajat, yliopistojen edustajat hyvin vahvasti ovat ajaneet uutta kehitystä tuolla Romanian alueella ovat onnistuneet houkuttelemaan yrityksiä alueelle. Muun muassa Bosch on perustanut alueelle tutkimusyksikön, joka tutkii esimerkiksi itseohjautuvia ajoneuvoja ja mopoja. En minä kaikkea ymmärtänyt. Niin, polkupyöriäkin verkkoon yhteydessä olevat pyörät, polkupyörät, joissa nyt toivakseni kuitenkin on se, on se pyöräilijäkin siinä kyydissä mukana. Mutta siis todella mielenkiintoinen esimerkki ja sitten valtava määrä opiskelijoita ja hienoja esimerkkejä tästä alueellisesta keskittymisestä ja sitä, että tehdyt valinnat voivat saada aikaan todellisen muutoksen. Klutsin kaupunki on jopa pohtinut syventävänsä tätä lähestymistapaa ja perustavansa uuden kampusalueen kaupungin ulkopuolelle. Ja näin ollen äh, voidaan nähdä, että paikallisten ja alueellisten äh, aloitteiden äh, vaikutus myös rahastojen käyttöön voi olla hyvinkin merkittävä ja talouden veturi. Sitten kun ajatellaan kuljetus- ja liikennealaa, niin isoja teitä, tiehankkeita on rahoitettu kohesiohankkeen kautta – Joten mielestäni siellä on kyllä toimittu hyvin viisaasti, edetty hyvin viisaasti. En ole vielä ää, tätä raporttia nähnyt, taisi mennä minulta ohi, mutta tämä on kyllä minun vaikutelmani ja kaikki järjestäjät. Jaha, se on siellä pöydällä. Sori vaan, mutta minä tulin juuri, olin Ekonissa äänestämässä kello 8.30, joten minä en tuota paperia ollut nyt vielä ehtinyt nähdä, mutta tällainen on minun yleiskäsitykseni ja vierailu oli oikein onnistunut. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti yksi huomio. Tämä matka oli erittäin mielenkiintoinen, varsinkin sen vuoksi, että me emme olleet pääkaupungissa, vaan alueella ja saimme, tai olimme tekemissä hyvin paljon äh, alueellisten päättäjien kanssa ja se mitä Lambert sanoi, olen täysin samaa mieltä. Mutta yksi kokemus, äh, joka sai minut hieman ajattelemaan. Euroopan parlamentissa me työskentelemme maiden rajat ja puolueen rajat äh, ylittäen asioihin keskittyen ja useimmiten se onnistuu. Ja täällä Regi-valiokunnassa se onnistuu ehkäpä vielä useammin kuin muualla. Mutta Klushin alueella nykyinen hallitus, ministereine, kun ne tapaavat aluepoliitikkoja, jotka olivat aikaisemmin pääministerinä ja, ja syyttelevät toinen toista, sijaan asioista ja siitä esimerkiksi, että täytäntöönpano ei ole onnistunut ja niin edelleen. Ja tämä ei todellakaan ole hyvä asia. Eli emme me nyt tässä voi neuvoja lähteä antamaan, mutta olisi hyvä, jos vähän, he voisivat paremmin kommunikoida keskenään, koska silloin tämän alueen potentiaali yhdessä meidän antamiemme varojen kanssa, koska varoja ikävä kyllä Romaniassa hallinnoidaan hyvin keskitetysti, mutta se on heidän päätöksensä. Mutta jos siis he kommunikoisivat paremmin, niin silloin nämä toimisivat paremmin ja ehkäpä tämä jotenkin saisi tähän raporttiin mukaan. Very much, Mr. Van Miltenburg. Thank you, Chair. A very short comment. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt kommentti. Ensin haluaisin osoittaa kiitollisuutta sihteeristölle ja myös Daniel Budalle ja hänen tiimilleen – Klarelle ja Lorenzelle ja myös paikallisille avustajille ja myös poliittiselle neuvonantajalle Romaniasta. He todella auttoivat meitä järjestämään mielenkiintoisen ohjelman. Minulla kyllä silmät avautuivat, kuin näin, miten Klutsin kaltainen kaupunki voi kehittyä myös Euroopan rahoitustuella. Toisaalta oli harmi, että esittelijä Jufrida Äh, esittelijän ominaisuudessa ei ollut paikalla. Siellä hän olisi voinut nähdä, kuinka paljon rakenneuudistuksia todella tarvitaan kaikkialla työmarkkinoilla. Myös hallintojärjestelmät on saatava oikeanlaiseksi. Ja hyvin tärkeää on, että investointiilmasto on terve. Lampes äh, mainitsi jo sen, että päätöksenteko täytyy tuoda lähemmäksi kansalaisia. Me näimme, että järjestelmä on hyvin keskitetty ja tietyiltä aspekteilta se ei ole toimiva. Se ei halua uudistuksia ja sillä on kielteisiä vaikutuksia investointipolitiikkaan ja myös rahoitustuen vastaanottoon EU-sta. Minulla kyllä silmät avautuivat. Minusta tulisi miettiä, miten voimme tälle matkalle saada myös jatkoa. Minä itse menen kyllä varmasti vielä klutsiin. Kyse ei ole vain yhdestä matkasta aina joka toinen vuosi, vaan täytyy myös seurata tilannetta. Täytyy ottaa myös oppia matkasta, kun raportoimme tilanteesta. Eli luotan kyllä Aseteen Krelin siinä suhteessa, että tällä voi olla vaikutusta myös jälkeenjääneisiin alueisiin. Tämä on tärkeä mietintö. Kiitos kaikille. Matka oli oikein onnistunut. Kiitos. Thank you, Miss Vanna. Edustaja Vanna, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Minäkin voin puhua erittäin lyhyesti. Erityisesti kollega Kreelin kanssa olen samaa mieltä. Minä näin tässä myös asian, jota ehkä näin ei ole ihan mainittu, eli kuinka suuri on kuilu eh, Eurooppa 2020 tavoitteiden välillä ja sitten eh, rakennerahastojen eh, Ähm, tukiohjelmien välillä. Esimerkiksi Romaniassa ähm, tuetaan valtavia äh, tiehankkeita ja samalla annetaan äh, rautateiden äh, ähm, mennä huonoon kuntoon. Tämä on mielestäni valitettava. Tästä ei keskusteltu, keskustelua saatu käyntiin käytyä myöskään. Olen pahoillani siitä, että että 2020 tavoitteet eivät kyllä heijastu. Eli sanoisin, että vaikka näemme myös näitä edellisen kauden hankkeita, toteutuneita hankkeita, juu, on kyllä hyvät äh, hallinnolliset rakenteet, mutta ei siellä kaikki nyt pelkkää ihanuutta ole. Kiitoksia. Ja edustaja Buda, hyvin lyhykäisesti. care Kiitos. Kiitän kollegoita, jotka olivat tämän mukana. Meille Klushin alueen edustajille oli erittäin tärkeää, että parlamentti tuli sinne. Me keskust- kävimme erinomaisen keskustelun ja osuimme naulan kantaan, koska tällä alueella on ongelmia. Me haluamme kehittää tätä aluetta ja ratkaista nämä ongelmat. Kiitos siitä, että tulitte sinne. Kiitos, kiitos oikein paljon. On erittäin tärkeää, että saadaan äh, johtopäätöksiä ja opitaan asioita valtuuskuntamatkojen aikana. Toinen valtuuskuntamatka oli sitten Sofiaan lokakuun ihan lopussa. Onko täällä ketään, joka kertoisi visionsa? Edustaja Kreel, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos. Ensinnäkin lämpimät kiitokset teille puheenjohtaja siitä, että järjestitte ja teitte mahdolliseksi tuon valtuuskuntamatkan. Mielestäni oli hyvin kiinnostavaa tutustua eri hankkeisiin molemmilta tukikausilta. Ja toiseksi oli mielenkiintoista kuulla Bulgarian puheenjohtajakauden valmisteluista. Eilen valiokunnassa kuulimmekin, ja tämä on toistettu, ja uskon kyllä, että Bulgarian hallitus toden totta todella puheenjohtajakaudellaan tulee painottamaan kohesiopolitiikkaa ja näin ollen monissa kysymyksissä. Meillä on kyllä siellä hyvin vahva kumppani edistääksemme tätä asiaa ja huolehtiaksemme tulevaisuuden kohesiopolitiikan valmistelusta. Ähm, Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa ja myös muualla on äh, paljon ää, äh, ikään kuin piilossa ää, ähm, vanhaa kulttuuriperintöä ja kun vaikka tehdään nämä äh, tie-rakennustöitä, aina tarvitaan myös arkeologit paikalle. Ja oli todella mielenkiintoista kuulla siitä, minkä itsekin olemme Omnibus-ehdotuksessa toteuttaneet. Eli kaikki hankkeet, joissa kyse on kulttuuriperinnöstä äh, ja arkkitehtuurista, niin äh, tässä kattona pidetään 10 miljoonaa euroa. Kyllä tämä antaa hiukan äh, oikeutusta myös tälle ylärajalle kulttuuriinfrastruktuuriin, jota itse olemme ehdottaneet Omnibus-paketissa. Lämpimät kiitokset siis erinomaisesti järjestetystä matkasta. Sääkin oli erinomaisesti järjestetty, kylmää oli, mutta kaunista. Erittäin jännittävä matka mielestäni. Kiitos paljon. Thank you, Mr. Van Miltenburg. Kiitos, edustaja Miltenburg. Äh, Kiitos puheenjohtaja, olen täysin samaa mieltä Kreilin kanssa. Haluaisin vain tehdä yhden huomion ja kiittää ensin teitä ja sihteeristöä tästä matkasta. Tämä oli myös hyvin mielenkiintoinen matka. Olen täysin samaa kaikesta mieltä kaikesta, mitä edustaja Krell sanoi. Haluaisin vain lisätä, että ehkäpä me voisimme laatia raportin erityisesti tästä kuljetusosiosta TRAN-valiokunnan jäsenille, koska siellä on käynnissä hyvin paljon keskusteluita. Minä olen TRANin jäsen myös nimenomaan siitä, miten hyödyntää kohesiopolitiikkaa, infrastruktuuriprojekteja, direktiivien täytäntöönpanon toteuttamisessa. Ja tämä olisi erittäin hyvä esimerkki, eli Sofian tämä metroprojekti. Jota, tämä voitaisiin jakaa TRAN-valiokunnan kollegoiden kanssa ja minä teen parhaani välittääkseni tämän viestin. Kiitos. Thank you. Thank you very much. If you allow me... Kiitos. Jos sallitte, niin muutama sananen. Haluaisin kiittää sihteeristöä ja kaikkia kollegoita, jotka tulivat Bulgariaan. Se oli aikamoinen haaste. Lennon aikana myrskysi ja vierailun aikana oli hyvin kylmä. Mutta kiitokset siitä, että tulitte sinne ja osallistuitte kaikkiin vuoropuheluihin. Tämä oli hyvin tärkeää. Me tapasimme pääministerin, pääministeristä lähtien paikallisiin äh, viranomaisiin asti ja myös esimerkiksi operatiivisten ohjelmien johtajia ja sitten puhuimme myös nykyisen ohjelmajakson täytäntöönpanosta ja näimme hyviä esimerkkejä siitä, miten rahoitusvälineitä Bulgariassa on käytetty. Tämä on meidän maallemme ihan uutta ja oli hyvin tärkeää osoittaa se, näyttää se. Ja myös sitten nähdä, miten parlamentin jäsenet siihen suhtautuvat. Tämä valtuuskuntamatka oli regivaliokunnalle hyvin tärkeä, koska nämä kaksi maata ovat ne kaksi maata, jotka liittyvät läheisesti kohesiopolitiikan tukeen. Ja on tärkeää nähdä, miten tämä toimii eri alueilla, eri jäsenvaltioissa – jossa on erilaisia ongelmia. Mutta toivon, että tämä on avuksi meidän työllemme, varsinkin ajatellen kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Jos ei ole mitään muita kommentteja, kiitos ja odotamme äh, raporttia myös Bulgariasta. Meillä on Romaniasta tämä raportti, tai onko? On. Kyllä. Nyt haluaisin keskeyttää agendamme nopeasti. Van Nistelrooy äh, esitti muutosta äh, esityslistaan. Annan siis äh, Kreikan kollegoille puheenvuoron, että he saavat puhua Kreikan tulvista, mutta en avaa keskustelua. Meillä on mahdollisuus keskustella tästä myöhemmin tänään koordinaattoreiden kokouksessa. Me keskustelemme keskustelemme siitä, että esitämme suullisen kysymyksen äh, niin, että voimme keskustella täysistunnossa asiasta. Annan paperin Mokstille ja Pirakille puheenvuoron ja pitäkää kiinni aikataulusta, koska meillä on hyvin tiukka aikataulu. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka yksimielisesti sopivat, että käytämme hieman aikaa valiokunnassamme tämän aiheen käsittelyyn. Spirakin ja Vanisterain suuntaan totean, että hän olivat täysin tästä samaa mieltä. Viikko sitten järkyttävä luonnon katastrofi tapahtui. Vain kerran noin 50 vuodessa tällaista tapahtuu. Tämä iski ennen kaikkea Attikan seudulle Kreikkaan. Se on hyvin köyhä alue, köyhää väestöä ja luonnonkatastrofi aiheutti myös ihmisenkien menetyksiä. 22 ihmistä kuoli ja vaikutukset esimerkiksi terveyteen ovat olleet huimia. Hallitus on ryhtynyt toimiin tukeakseen niitä ihmisiä, jotka ovat kärsineet ja mahdollisuuksien mukaan jonkinlaisia helpotustoimia järjestetään. Yritämme myös to- toimia tulvia vastaan. Solidaarisuutta koko Kreikan yhteiskunnalta on osoitettu kovasti tälle alueelle. Minun ehdotukseni valiokunnalle olisi, että koordinaattoreiden kokouksessa, joka on ohjelmassa aivan pikapuoliin, kaikki poliittiset ryhmät tukisivat ehdotusta – jonka puheenjohtaja tekisi. Eli esittäisimme kirjallisen kysymyksen, josta voitaisiin puhua täysistunnossa. Kyse on tulvista myös Italiassa ja metsäpaloista Portugalissa. Ja nyt ilmaistaisiin solidaarisuutta Kreikan kansalle. Euroopan parlamentti kysyisi komissiolta, pyytäisi komissiota käyttämään sitä liikkumavaraa, joka sääntöjen mukaan on käytettävissämme niin, että voimme käytännössä osoittaa eurooppalaista solidaarisuutta Kreikalle sekä rahoitusavun että humanitaarisen avun muodossa. Ajat ovat kovin vaikeat. Inhimillisen, eh, inhimillinen tragedia on kyseessä ja voisimme tarjota Euroopasta apua myös kreikkalaisille käytännön tasolla. Kiitos ja sitten Piraki, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegoille valiokunnassa tästä valtavasta tuesta kansallemme, Kreikan kansalle. Muutama sana, koska Papadimoulis varapuhemies jo oikein hyvin kuvaili Kreikan erittäin vaikean tilanteen. Sallittehan, että aloitan puhumalla Attikan hirveästä katastrofista. Kuolonuhrien määrä on nyt virallisesti 22, mutta saattaa tästä vielä nousta. Ja tietenkin monet perheet ovat joutuneet jättämään kotinsa yrityksiin. Tämä on vaikuttanut. Yritykset ovat keskeyttäneet toimintansa ja kärsivät vahingoista, jotka on vaikea laskea. Samoin on äh, vahinkoa julkisissa infrastruktuureissa. Esimerkiksi vesiputket ovat poikki ihmisillä, ei ole puhdasta vettä, ei sähköä tai rajoitetusti sähköä Mandra ja Megan kunnat ovat Kreikan Attikin köyhimpiä alueita ja ovat kärsineet pahiten. Nyt jatkan kreikan kielellä. Todella ehdottomasti tuemme ehdotustanne siitä, että esitetään suullinen kysymys seuraavalla istuntoviikolla jo täällä minitäysistunnossa marraskuun lopulla pyydämme, voisimme pyytää komissiolta varmistamaan sen, että komissio tarjoaa rahoitusta niin, että Kreikka voi todella saada tätä valtavaa tukea ja solidaarisuutta myös käytännössä. Tarkastelkaamme kaikkia jatkorahoitusmahdollisuuksia Kreikalle, muitakin kuin solidaarisuusrahastoa, niin kuin on tehty aiemmin Italiankin katastrofien suhteen. Lisäksi kollegojen kanssa voitaisiin puhua ähm, mahdollisuudesta pyytää komissiota muuttamaan solidarisuusrahaston sääntöjä niin, että maat, joissa BKT laskee, äh, voitaisiin saada helpompi äh, pääsy äh, rahaston tuen piiriin siinä tapauksessa, että katastrofia tapahtuu. Mutta vielä kerran kiitokset solidarisuudesta Kreikan kansalle. What I can say is that... Kiitos. Koordinaattoreiden kokouksen esityslistaan on lisätty ehdotus mahdollisesta suullisesta kysymyksestä ja keskustelusta täysistunnossa. Mutta minun täytyy mainita, että tämä valiokunta päätti, ja meillä on täysistunnon hyväksyntä, että kaikki jäsenvaltiot voivat käyttää rakennerahastoa johtoa siihen, että luonnonkatastrofin jälkeistä tilannetta parannetaan. Eli hallituksia pitäisi kehottaa käyttämään tätä vaihtoehtoa, koska se on avoin kaikille jäsenvaltioille. Toivon, että löydämme ratkaisun ja tunnen solidaarisuutta Kreikan ja Ateenan kansalaisten kanssa. Me kaikki olemme hyvin pahoillamme kaikesta siitä, mitä siellä on tapahtunut ja Toivon, että Kreikka kykenee elpymään tästä tragediasta. Kiitos. Nyt siirrymme sitten äänestyksiin. Absolutely. Huomautus mikrofonin ulkopuolelta. Can you give me the the four? The only different. Ainoa, ainoa ero teidän ja kollegoiden välillä, jotka jo puhuivat, on se, että he puhuivat tästä etukäteen, lähettivät viestin, pyysivät puheenvuoroa, kävivät keskusteluta kaikkien poliittisten ryhmien kanssa ja pyysivät tätä. Ja siksi minä annoin puheenvuoron minä annan teille puheenvuoron. Minä annan teille puheenvuoron, jos te kuuntelette minua. Οι καταστροφές από τις πλημμύρες της Δυτικής Αττικής στη χώρα μου, στην Ελλάδα, που κόστησαν 21... Niin, näiden tulvien vaikutukset Kreikassa ovat johtaneet katastrofiin, uhreihin, näitä tulvia ja katastrofeja on ollut paljon. Kreikan hallitus on tehnyt selväksi, että äh, se ei voi korvata vahinkoja sataprosenttisesti. Lainoja voidaan antaa, mutta se ei oikeastaan korvaa autoille tapahtuneita vahinkoja tai kalastusaluksille tapahtuneita vahinkoja. Ja Kappa Kappa Ypsilon ryhmä on viitannut siihen, että solidaarisuusrahastossa on rajoituksia, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Esimerkiksi yksityishenkilöille ei korvata mitään, vaikkakin koko alue on todellakin köyhä ja sillä olisi oikeus tukiin. Sen vuoksi meidän täytyy esittää kysymys täysistunnossa komissiolle, jotta voimme huolehtia siitä, että nämä säännöt ja esteet poistetaan, jotta tätä aluetta voidaan auttaa niin, että saadaan lisävaroja kehitysrahastosta niin, että voidaan korjata vahingot ja rakentaa uutta infrastruktuuria. Siitä ei ole puhuttu ollenkaan. Me haluamme, että tästä keskustellaan täysistunnossa. Ja me Kapakapa Ypsilon ryhmässä teemme tämän ehdotuksen. Uh, Toistan. Tämän regivaliokunnan koordinaattorit keskustelevat tänään mahdollisuudesta esittää suullinen kysymys ja keskustelu täysiistunnossa. Ja me olemme osoittaneet jo tukemme Kreikan kansalaisille ja tulemme käyttämään kaikkia oikeudellisia, laillisia keinoja tukeaksemme Ateenan ja näiden alueiden kansalaisia. Kaikki meidän tukemme Kreikan kansalaisille. Ja nyt sitten jatkamme eteenpäin esityslistalla ja lähdemme äänestämään. Aloitamme Kotsoliinon mietinnöstä EU-makroaluestrategioiden täytäntöönpano. olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen Kotsoliinon puolesta. Hänellä oli kiireellinen ongelma ja hänen piti poistua. Hän halusi vain pahoitella. Kiitos.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 vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten Envi 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. En, kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, Ai, kaikki Envin tarkistukset, selvä. Puheenjohtaja pahoittelee, täytyy äänestää kaikista Envin tarkistuksista. Envi 48 ja hoidettiin, Envi 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Envi 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Envi 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Envi 27. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 37. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 65 puolesta, vastaan, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. En, Envi 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Envi 31 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Envi 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 16 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Envi 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 102 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 103 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 117 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 118 puolesta, ja siinä on oraalinen tarkistus, äh, suullinen tarkistus. Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 143 puolesta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 147 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 26. Kompromissi 26. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 153. Puolesta. Niin, suullisen tarkistuksen kanssa. Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? Ei. Eli äänestämme 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 johdantoosan kappaleeseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistus 13 jo ja suullinen tarkistus. Vastustetaanko sitä? Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Envi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten äänestämme koko tekstistä näin muutettuna. Tämä on koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja mietintö on hyväksytty. Onnittelut eh, edustaja Kotsoliinalle. Um, the, next, the next vote is... Seuraava äänestys on lausunto valmistelijana äh, edustaja Hetman ja aiheena on Euroopan solidarisuusjoukot. Onko alkuun sanottavaa? No kiitos. Voimme mennä suoraan äänestämään. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta vastaan. 98 puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää Luulen, että se oli hylätty, mutta tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. 104. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 105. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 144 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 144. äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aivan niin kuin. Haluatteko tarkistaa tämän? Tarkistus 146. Koneäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148. A, se raukeaa, koska 149 hyväksyttiin. A, 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää Luulen, että se hyväksyttiin. Haluatteko tarkistaa? Tarkistus 12, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 on vedetty pois. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän. Kompromissi 28. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys ei aivan vielä päättynyt. No nyt se jo suljettiin. Olen pahoillani. Me keskeytämme ja otamme tämän vielä uudestaan, eli kompromissi 28 tekninen virhe tapahtui, eli liian aikaisin suljettiin äänestys. Kompromissi 28 kone, äänestys ja äänestys alkaa. Nyt äänestys päättyy. Hylätty. Jos ja kun tämä on hylätty, niin sitten äänestämme poistoista. Ensinnäkin tarkistus 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta A. tämä on siis poisto, ei siitä tarvitse äänestää. 14 puolesta sen takia, että emme hyväksyneet kompromissia, niin nyt täytyy äänestää kompromissin tekstistä. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa tämän? Tarkistus 14, koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se hylättiin. Kompromissi 29. Haluatteko vielä tarkistaa? 168. Koneäänestys. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Olkaa hyvä vain. Kompromissi 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 171 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 172 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1. A. Seuraava raukeaa. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 7, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 8, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistaa tämän. Tarkistus 184. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 31. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 32. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se hylättiin. 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 199 on identtinen 200 raukeaa. Ei. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää Hylä, hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Pyydän nyt nostamaan käsiä reippaasti. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistaa? Tarkistus 17. Koneäänestys. Äänestys alkaa. They're asking for the check. He pyysivät tarkistamaan tämän. No, there was no. Please isn't the first time. It... Ei, ei tämä ole ensimmäinen kerta. Eikö olisi parempi tarkistaa tämä tai pyytää vielä neuvonantajilta öö, heidän näkemystään? Vi, tämä olisi mahdollista vielä pyytää, että neuvonantajat kertoisivat. Te kyllä, te ette. You're right. I do not... Olette aivan oikeassa. En hyväksy tätä pyyntöä muuta kuin jäseniltä. Regivaliokunnan jäsenet voivat pyytää, että tarkistamme tuloksen. Eli nyt sitten avustajat, virkamiehet äh, suusupussa. Ikävä kuulla tällainen kommentti. Keskittykää äänestykseen, mutta nyt tarkistamme tämän koneella vielä tarkistus 17, sen takia, että EPP pyynnön esitti. Koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 231. Koneäänestys. Äänestys alkaa. 131. 231. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. 232 puolesta. Anteeksi, kuinka? Can we show the results? Voimmeko nähdä vielä tuloksen? It, uh, we had six in... Kuusi ääntä puolesta, 30 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Olen pahoillani. Se meni aivan liian nopeasti. Yritän pitää tahtia yllä. Kaksi, kolme kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdatus on kappaleet, tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi. Haluatteko tarkistaa? Tarkistus 21. Tilanne oli kyllä selkeää, mutta tarkistamme. Tarkistus 21. Kone Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Näettekö tuloksen? Selvä. Kiitos. Kompromissi 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty nähdäkseni haluatte tarkistaa. Tarkistus 59, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 65, koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Minun virheeni. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Mitä ensin? Tämä oli siis virhe. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty nyt. Kompromissi 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 36. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73. Tässä on pyydetty kohta kohdalta äänestystä. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty nähdäkseni. Haluatte tarkistaa. Toinen osa, tarkistus 73, koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemänkymmentäneljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 75 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestys. Äänestys alkaa. Yes, I know.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 koska olemme myöhässä esityslistassa johtuen äh, myöhästymisestä aamun ohjelmissa. Ja olemme myöhässä äh, komission ja sen Öttingerin kuulemisen kanssa, joten ehdottaisin, että me pyydämme nyt Öttingeriä äh, puhumaan, koska hänellä on tiukka aikataulu. Ja heti hänen osuutensa jälkeen äänestämme edustaja Mlaleticin lausunnosta. Kiitokset ja pyydämme nyt Oettingeria aloittamaan. Uh, dear colleagues, allow me to introduce you. Hyvät kollegat, äh, toivottaisin koko regivaliokunnan nimissä tervetulleeksi komission jäsen Öttingerin. Ja pyytäisin teiltä hiljaisuutta. Pyytäisin siirtymää kokoushuoneen ulkopuolelle, mikäli haluatte jatkaa keskusteluita. Kiitos. Halusin sanoa vain, että Regi-valiokunnalle oli hyvin tärkeää tavata komission jäsen Öttinger, koska me keskustelemme kohesiopolitiikan tulevaisuudesta, rahoituspuitteiden aikataulusta ja monista muista asioista, jotka liittyvät Euroopan unionin budjettiin – ja sen vuoksi oli hyvin tärkeää kutsua komission jäsen tänne, joten kiitokset paljon siitä, että tulitte tänne. Ja odotamme mielenkiinnolla teidän esitystänne. Tiedän, että teidän aikataulunne on tiukka. Ja mekin yritämme olla hyvin tiukkoja aikataulussa. Olkaa hyvä. Verehrte Frau. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Onpa mukavaa, että minulla on tilaisuus keskustella valiokuntanne kanssa Euroopan rahoituksen jatkosta ja rahoitusstrategiasta. Äh, haluan ehdottomasti lähikuukausina käyttää tilaisuutta hyväkseni usean otteeseen keskustellakseni kanssanne Euroopan unionin kohesiopolitiikan tulevaisuudesta lähivuosina. Lauantai-aamuna, viime lauantaina aamulla kello neljä, päätimme kolmikantaneuvotteluissa kolmikantaneuvotteluissa talousarviosta. Ja nyt todella kyseessä ovat kaikki alat, mutta edelleen meillä on ongelma, koska talousarvio ja vuoden 2000 2014-2020 monivuotinen rahoituskehys, siitä päätettiin hyvin myöhään, nimittäin vasta myöhään vuoden 2013 eli edellisen vuoden lopulla, niin se on saatu käyntiin hyvin, hyvin hitaasti. Ja näin ollen nämä määrärahojen käytössä on vakavaa viivettä ja siksi 2017 olemme eh, budjettitarkistusten kautta palauttaneet miljardeja, joita tänä vuonna ei ole saatettu käytettyä, saatu käytettyä niin, että ne saadaan käyttöön ensi vuonna 2013, 14, 15 maksusuma tulee pyrkiä purkamaan tämän rahoituskehyksen loppuun mennessä 2020. Ei saa käydä niin, että että Ähm, suma itse asiassa kasvaa entisestään. Tällä hetkellä olemme valmistelemassa siis vuoden 2020 jälkeisen ajan äh, rahoituskehystä. Me olemme toimittaneet teille tausta-asiakirjan, pohdinta-asiakirjan, jossa pohdimme asiaa eri kannoilta ja esittelemme siihen liittyviä ongelmia. No niin, ensi vuonna, mm, ensi vuoden jälkeen meillä on nämä kaksi merkittävää budjettivajetta. Ensinnäkin tulovaje, kun britit lähtevät siirtymäkauden jälkeen, josta tällä hetkellä neuvotteluja käydään, rakenteellisesti vuosittain meiltä puuttuu 10, 12 tai jopa 12, 14 miljardia euroa vuosittain. Ja samoin mitä tulee menoihin, meillä on ongelmia, koska tässäkin Euroopan parlamentissa keskustellaan paljon uusista menoista, mm, jotka ovat täysin uusia, joita ei siis kyetty vielä arvioimaan, kun 2011-2013 vuosina keskusteltiin nyt käynnissä olevasta rahoituskaudesta. Esimerkiksi ähm, maahanmuuttokysymys äh, on tullut uutena tämän jälkeen esiin, äh, pakolaiset, rajavalvonta ja samoin sitten kehitysapuvastuumme tai tuki pakolaisille Turkissa. Kaikki nämä ovat uusia menoja, samoin sitten esimerkiksi puolustus, puolustustutkimus. Kun otetaan nämä kaksi asian puolta eli tuleva alijäämä tuloissa ja sitten uudet menot, niin kyllä tarvitaan todella merkittäviä toimia, keskusteluja. Ensinnäkin tämä Brexit-vaje, 50 prosenttia siitä voidaan kattaa siirroilla ja säästöillä ja 50 prosenttia tarvittaisiin tuoretta rahaa. Ja sitten tämä toinen ulottuvuus eli uudet tehtävät. Tässähän me tietenkin kevennämme jäsenvaltioiden taakkaa ja pyytäisinkin ja ehdottaisin, että vähintään 80 prosenttia uusista menoista katettaisiin tuoreella rahalla eli äh, uusilla tuloilla ja korkeintaan 20 prosenttia äh, siirroilla. Tällä hetkellä olemme arvioimassa menopuolta, arvioimme ohjelmamme, tarkastelemme, miten voimme tehostaa niitä, missä säästöt ovat mahdollisia edes ja ää, mitä sääntöjä voidaan yksinkertaistaa, mitä ohjelmia voitaisiin sulauttaa yhteen ohjelmia, joita on syntynyt viime vuosina hiukan epäjohdonmukaisellakin tavalla. Ja tämä kaikki on nyt sitten komission ehdotuksen pohjalla sen ehdotuksen, joka teille tullaan esittelemään ensi vuoden toukokuussa. Kohesio politiikasta minä olen hyvin, hyvin vakuuttunut. Sen merkitystä en kiistä. Ja nyt äh, kun ajatellaan koko tätä prosessia, olemme pohtineet erilaisia skenaarioita ja kohesiopolitiikka tulevan vuosikymmenen aikana tulee olemaan merkittävässä roolissa Euroopan budjettipolitiikassa ja aluepolitiikassa – näin täytyy olla, sillä nyt saadaan aikaan edistystä. Kohesiopolitiikan päättäminen tai vesittäminen nyt vesittäisi ja kyseenalaistaisi myös kaikki tähän asti tehdyt päätökset. En tiedä, tarvitaanko kohesiopolitiikkaa enää vuonna 2050, mutta yhden asian tiedän. Omasta kotimaastani voin kertoa, että käynnistimme Saksassa vuonna 1990 oman kohesiojärjestelmän Eh, itäisen Saksan tukemiseksi. 1990 Saksojen yhdistyessä tuli viisi uutta osavaltiota ja aiempi eh, liittokansleri lupasi tuolloin kukoistavaa eh, Itä- Itä-Saksaa Dresdenissä, Hallessa, Jenassa, Itä-Berliinissä, Potsdamissa, Görlitzissä. Kaikkialla tämä työ on nyt nähtävissä. Görlitz on minusta kaikkein eurooppalaisin kaupunki. Se on Saksin osavaltion itäosassa mm, Maisen joen rannalla ja Oder Maise rajahan oli kylmän sodan raja katsotaan uusia EU-jäsenvaltioita, nekin ovat lähteneet uudelle tielle vuonna 1990 Moskovasta riippumattomalle tielle, mutta 13 ensimmäistä vuotta ne eivät olleet Euroopan unionin jäseniä ja nyt ne ovat olleet 13 vuotta Euroopan unionin jäseniä, joten eh, itä eh, görlitz eh, Schlesiassa, Puolassa on 13 vuotta vuotta elänyt ilman kohesiopolitiikkaa ja nyt sitten 13 politiikkaa vuotta se on ollut kohesiopolitiikan piirissä ja nyt tarvitaan vielä toiset 13 tai 20 vuotta, jotta kohesiopolitiikka todella toimii. Ja leikkaukset, mitä leikkauksiin tulee, niin ei, ei, ei niistäkään päästä yli eikä ympäri, kun po- kohesio politiikalle luvataan lisää äh, rahaa, niin ähm, se ei kyllä ole mahdollista. Nämä lupaukset ovat tyhjiä, mutta minä ehdottaisin ehkä pieniä leikkauksia kohesiopolitiikan rahoitukseen, sellaisia, jotka eivät kohesiopolitiikkaa sinänsä vahingoita. Te tulette näkemään, että että eh, neuvostossa ja Euroopan neuvostossa käydään kovaa kiistaa tulevaisuudesta. On koko joukko jäsenvaltioita, ei vain yksi tai kaksi, vaan kuusi tai kahdeksan jäsenvaltiota, jotka haluavat velvoittaa komission siihen, että tuleva rahoituskehyksemme tulo puolella eh, pysyy korkeintaan yhdessä prosentissa Euroopan unionin yhteisestä BKTstä. Ja avoimesti sanon kyllä teille tässä ja nyt, että yksi prosentti, yhden prosentin taso merkitsisi sellaista budjettikehystä, jonka kautta Euroopan tehtäviä ei voida rahoittaa. Joten kun nyt on, on nämä vyönkiristys jäsenvaltiot, better spending, parempi rahankäyttö jäsenvaltiot 6-8. Jos te tulette näistä maista, niin pyrkipä, pyrkikää nyt vakuuttamaan kansalliset parlamenttinen ja hallituksenne siitä, että kun me joudumme rahoittamaan uusia tehtäviä menopuolella, niin vanhat tehtävät eivät äh, saa tässä joutua maksumiehiksi ja vahingoittua. Mielestäni pahinta olisi, jos maahanmuutto ja puolustus rahoitettaisiinkin kohesion kustannuksella. Jos meidän tulisi siis toteuttaa leikkauksia kohesiopolitiikassa. Tämä itse asiassa johtaisi Euroopan unionin sisäisen kuilun kasvamiseen. Ruotsi, Tanska, Alankomaat, Itävalta, Saksa ovat näitä vanhoja jäsenvaltioita, jotka nyt haluavat rajata budjetin yhteen prosenttiin PKTstä. Me tarvitsemme enemmän kuin yhden prosentin. Nyt on sitten kysytty, mitä tapahtuu, jos kohesiota leikataan vaikka 30 prosentilla. Ei, tämä ei voi olla tarpeen. 10-12 prosenttia leikkauksia saattaa olla se oikea taso. Tällä hetkellä Muuten olen ainakin toistaiseksi sitä mieltä, että kohesiopolitiikan täytyy olla tarjolla kaikille alueille kaikissa jäsenvaltioissa. Sillä vain jos vähiten kehittyneet alueet, alueet ovat kohesiopolitiikan piirissä, niin sitten kohesiopolitiikan hyväksyttävyys laskee niissä maissa ja niillä alueilla, jotka eivät siihen enää pääse osallistumaan, siitä enää pääse hyötymään, niin se laskee kyllä sitten nollaan ja se taas merkitsee kohesiopolitiikan hautaamista. Lisäarvo. Lisäarvo. Haluan yhdessä teidän kanssanne ja teillähän on enemmän kokemusta kuin minulla, niin minä haluan osoittaa ja saada aikaan alueilla ja alueiden välillä kohesiopolitiikan eurooppalaista lisäarvoa. Minä haluan eh, todistaa, että se on totta. Ja kun ajatellaan rajat ylittäviä hankkeita, niin ongelmaa ei ole. Ja kun ajatellaan infrastruktuurihankkeita, on kolme, neljä, viisi kuusi jäsenvaltiota, joita nämä ehkä koskevat. Tällöin ei ole mitään ongelmaa. Silloin ei ole myöskään verkkojen Euroopassa, Euroopan hankkeessa mitään ongelmaa. Mutta kun puhutaan kohesiopolitiikasta vaikkapa Bulgariassa ja halutaan äh, rakentaa rautatieyhteyttä, yhteys Sofiasta maaseudulle niin, että julkinen liikenne saadaan kuntoon. Ja jos tätä yhteisrahoitetaan kohesiovaroista, niin onko tämä eurooppalaista lisäarvoa? Budjettipolitiikassa voitaisiin saada, että ei hoitakoon pulkaria asian itse. Pitää paikkansa ja samalla ei pidä paikkaansa. Oikeudellisesti kyllä tätä voidaan vaatia, mutta budjettipoliittisesti tämä on mahdotonta. Bulgaria ei siihen kykene. Ja siksi tässä julkisesti sitoudun myös älykkääseen tulonsiirtounionin. Kun puhutaan Euroopan unionin BKT per capita, niin keskiarvo on 30 000 euroa, Luxemburgissa 90 000 euroa, Itävallassa, Ranskassa, Saksassa – 42-43 000 euroa, Bulgariassa 6 500 euroa. 6 500 euroa ja toisa, toisessa päässä 90 000 euroa. Tämä tuhoaa Euroopan unionin, tämä tuhoaa Eurooppa-ajatuksen ja myös solidaarisuuden. Siksi tätä kuilua on kurottava umpeen, mutta ei laskemalla Luxemburgia alas, vaan nostamalla Bulgaria ylös. Me tiedämme mm, lukuisia jäsenvaltioita, Romania, Latvia, Liettua, Viro, jotka 13 vuodessa, jonka ovat olleet Euroopan unionin jäseniä, ovat kohesiotuen ja muiden eurooppalaisten välineiden kautta vahvistaneet taloudellista kilpailukykyään ja selkeästi nostaneet BKT-tään kansalaista kosti, kohti per capita. Ja näin, tähän on mennyt kymmenen vuotta, reilu kymmenen vuotta. Tarvitaan vähintäänkin toiset kymmenen vuotta ja siksi Bulgaria tarvitsee kohesiovaroja ja lisää arvo syntyy myös hankkeista, jotka toteutetaan vain maan sisällä. Tämä yhteinen strategia, siitä on toukokuusta alkaen ensi vuonna vakuutettava jäsenvaltiot niin, että voidaan saada aikaan tätä eurooppalaista lisäarvoa. Vain näin äh, voidaan äh, tehokkaammin toteuttaa investointeja Euroopan unionissa. Sitten vielä viimeinen seikka. Jos me jatkamme entiseen malliin, niin sitten rahoituskehys ja kohesio ohjelmat, niistä päätetään ne joulukuussa 2020. Se olisi aivan liian myöhään. 2021 olisi sitten jälleen menetetty vuosi. Kun ajatellaan ohjelmointia ja lainsäädäntöä, niin siihen nyt vaan menee vuosi. Ei meillä ole varaa menetettyyn vuoteen jälleen. Meidän täytyy oppia menneisyyden virheistä. Eli aikataulun on oltava seuraava. Komissio ensi vuoden toukokuun alussa tekee ehdotuksensa ottaen huomioon Brexitin sekä valkoisen äh, kirjan äh, prosessin ja tekee ehdotuksensa monivuotisesta rahoituskehyksestä ja seuraavana päivänä te aloitatte työnne ja myös neuvoston on tuolloin oltava valmiina Bulgaria, Itävalta, Romania äh, puheenjohtajavaltiona Eh, ja valtioina ovat tietenkin tiiviissä yhteydessä tähän. Ja 2019 vuoden eh, neuvottelujen jälkeen voidaan sitten tehdä päätös seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tällöin tutkijat, korkeakoulut, kunnat, alueet, työmarkkinoilla, koko teollisuutemme, eh, tietäisivät, missä mennään. Tämä olisi hieno merkki hyvästä hallinnosta. Brittiystävämme jättävät meidät ja samanaikaisesti hyvin, hyvin monimutkainen kokonaisuus, josta varmasti tulee myös olemaan paljon kiistaa, saadaan sovittua, eli rahoituskehys seuraavalle vuosikymmenellä. Joudun valitettavasti välttämättä poistumaan kello 10.50, koska kello 11 johdan Berlemo-rakennuksessa toista kokousta, mutta olen aina valmis, kuten kollegani Kretsu ja Taissenkin ovat aina valmiit keskustelemaan kanssanne kohesiopolitiikasta, jonka te tunnette paremmin kuin kukaan muu. Siksi minulle on hyvin tärkeää, että te osallistutte täysimääräisesti tähän työhön. Kiitos paljon. You understood Kiitos. No niin. Tiedätte nyt aikataulun. Eli nyt on tiukka aikataulu. Eli ensin poliittisten ryhmien koordinaattorit saavat puheenvuoron ja pyydän heitä olemaan lyhykäisiä, minuutti tai enemmän niin, että Oettinger saa mahdollisuuden myös vastata. Kiitos, kuten aina muutenkin, tavallisestikin. No niin, käytetään hetki hyväksemme ja otetaan teidän informaationne meidän agendaksemme, joka merkitsee sitä, että jotta parlamentti olisi hyvin konkreettinen siinä, mitä tarvitaan, nämä viisi, kuusi skenaariota. Mutta se, mitä te tänään sanoitte, on paljon konkreettisempaa ja se validoi oikeastaan koko unionin kohesiopolitiikan ja tuo esiin myös kysymyksiä sen lisäarvosta ja lisävalmistelusta. Me olemme jo tuoneet rakennuspalikat pöydälle täysistunnon päätös seuraavalle jaksolle. Ja me kuulimme eilen eh, komission herra Breskalta, että me työskentelemme jo tehokkaamman, yksinkertaistetun eh, työn parissa sillä tavalla, että me käymme rivi riviltä lävitse ja mitä me tarvitsemme ja että te, me, me näkisimme tämän työn tuloksen parin kuukauden kuluttua tässä valiokunnassa. Joten jos te esittelette tämän puitteiston toukokuussa, niin me voisimme toimia hyvin nopeasti. Ja olen tästä nyt ihan vakuuttunut, koska kuuntelin komissiota tällä viikolla. Jos siis komissio sanoo, että tätä käydään lävitse artikla artiklalta ja yleisasioiden neuvostoa. Viime viikolla se sopi tekstistä, jonka Maltan puheenjohtajakauden aikana valmisteltiin, ja sieltä voi lukea prikulleen samat sanat kuin mitä komission jäsen sanoi kohesiopolitiikasta. Eikä tämä merkitse sitä, että ei olisi mitään erityisiä asioita. Älkää tehkö uudelleen samoja virheitä ja pitäkää keskeisimmät asiat keskiössä – tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Äh, Jan Olbricht tuolla vasemmalla, istuu vasemmalla, mutta hän on tuolla keskellä. Thank you, Mrs. Krell, on behalf of the Socialists. Ja sitten edustaja Krell. Kiitos äh, puheenjohtaja, komission jäsen. Minua ilahdutti kovasti kuulla teidän puheenne, koska voin tukea sitä täysin sydämin. Toivon mukaan olette menestyksekässä myös minun omassa kotimaassani niin, että me saisimme eh, enemmän kuin yhden prosentin budjetin käyttöön. Eh, se on tärkeää, koska vaikkakin mm, koheesiopolitiikkaa leikattaisiin vain 15 prosentilla, niin se on kuitenkin hyvin kyseenalaista, onko siitä mahdollista tukea kaikkia alueita. Ja meillä on todellakin kaikki intressi siinä ihan hyvistä syistä, että kaikki alueet voivat osallistua ja tämä herättää minussakin yhden kysymyksen, koska itse istuin myös kauan budjettivaliokunnassa. Te puhuitte mahdollista, tai ette puhuneet mahdollista uudesta omien varojen järjestelmästä. Onko mahdollisesti jotain uusia kohtia, mitä sitten saataisiin Euroopan unionin budjettiin? Ja me tulemme tekemään paljon ja kovaa töitä aikataulun suhteen niin, että saamme ensimmäisen kolmikantaa neuvottelun jo ennen toukokuuta 2019 joka merkitsee sitä, että koheesiopolitiikan oikeuspuitteita täytyy esittää viimeistään kesäkuussa. Oikeastaan olisi hienoa, se olisi hienoa, jos me saisimme samaan aikaan kuin monivuotisen rahoituskehysehdotuksen. Kiitos. Sitten äh, Van Miltenburg. Herzlichen willkommen, Herr Kommissar, but I will continue in... Kiitos ja sydämelliset tervetulleet toivotukset komission ja sen jatkan englannin kielellä. Teitte selväksi sen, että täytyy tehdä enemmän työtä pienemmällä rahamäärällä. Tähän liittyy haasteita. Muutama kommentti ja muutama kysymys. Ensinnäkin olisi kiinnostava kuulla lähestymistavastanne ehdollisuuteen. Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja vahva yhteys toisaalta ohjausjakson ja toisaalta rahankäytön välille. Ja miten saadaan tervettä investointiympäristöä. Tähän liittyy makrotaloudellisia ehtoja ja olette puhunut tiedotusvälineissä myös ehdollisuudesta suhteessa oikeusvaltion periaatteeseen ja myös kohesiopolitiikan ja rahankäytön välillä täytyy olla yhteys. Voisitteko hieman vielä laajentaa näitä näkökulmia? Entäpä sitten rahoitusvälineiden laajentunut käyttö, eli nämä uusiutuvat rahastot. Me voisimme varmasti tehdä tätäkin kautta enemmän vähemmällä rahalla silloin, kun rahastot uusiutuvat. Ja vielä kaksi kysymystä. Entäpä MFF? Miksi, kun te ja Juncker olette esittäneet kommentteja siitä, että tämä on poliittinen komissio, sitten pitäisi kenties ajatella, että MFF olisi kaksi kertaa viisi vuotta, ja tämäkin yhdistettäisiin sitten 2030 strategiaan eh, ikään kuin kymmenen vuoden jänteellä. Tämä on aika lailla erikoista valmistelua tämän strategian suhteen. Entäpä sitten varojen valtavirtaistaminen? Meillä on globalisaation sopeutumisrahasto ja toisaalta rakenne- ja investointirahastot. Eikö niitäkin pitäisi eh, jollakin tavalla sopeuttaa? Tarve on kyllä valtavirtaistamiselle. Kiitos. Kiitos. Tämä oli Alle-ryhmän äh, koordinaattori ja sitten seuraavaksi GUE-ryhmästä Omerge. merci. Puheenjohtaja, kiitos. Komission jäsen haluan kiittää teitä vetomuksesta kohesion puolesta. Puheenjohtaja Juncker Gujanassa yhtä lailla sitoutui äh, kohesioon merentakaisten syrjäisten alueiden osalta. Puheenjohtaja Juncker on esittänyt sitoumuksia ja toisaalta presidentti Macronin kommentit ovat olleet hyvin epäselviä. Te totesitte, että komissiokin on Euroopan neuvoston kanssa samoilla linjoilla ja parlamentin täytyy tehdä työtä, jotta tässä asiassa saadaan hyviä tuloksia aikaan. Te esitette vetomuksen. Näin meidän on sitten helpompi puhua vain yhdessä minuutissa. Minulla on vain yksi kysymys teille esitettävänä. Brexitin vaikutus, eikö sitä nyt ole yliarvioitu? Mehän tiedämme, että yhdistyneellä kuningaskunnalla on maksualennus ja sitten loppulasku ei ole aivan niin iso kuin mitä on ajateltu. Eurooppa-neuvosto toimii nyt niin, että me joudumme EU-ssa toimimaan kriisinhallintajärjestönä. Ja Ranskan presidenttikin on vaatinut sitä, että unioni täytyy tehdä aina vain enemmän. Kuitenkaan nämä toimivaltuudet eivät aina ole EUn toimivaltuuksia, eli nyt EUn pitäisi tukea valtion omia toimivaltuuksia ja ikään kuin uhrata perussopimusten velvoitteet, eli artikla 174, joka liittyy taloudelliseen ja sosiaaliseen kohesioon. Kyse on valinnasta, joka meillä on nyt edessämme. Eli esitän teille kysymyksen siitä, miten pääsisimme eroon tästä ristiriidasta. Ja aivan niin kuin Konstantin Krell jo totesi, kaikista varmoin reitti kestävästi on se, että etenisimme kohti omia varoja ja näin voisimme sitten prioriteetit hoitaa. Kiitos. Very much. Mr. Kiitokset sitten edustaja Rope, yksi minuutti. Gerbiama Gerbiamas labai ačiū už jūsų... Kiitos komission jäsen. Kiitos siitä, että esittelitte ajatuksianne. Kiitos lähestymistavastanne. Te tuette vähemmän kehittyneitä maita ja vasta olette vierailut Liettuassakin ja siellä keskustelut olivat hyvin mielenkiintoisia. Täytyy muistaa, että eri hankkeille on varattu rahasummia, mutta tässä vaaditaan ripeyttä. Meillä äh, ovat tulossa uudet parlamenttivaalit, sitten tulee uusi komissiokin ja kaikki todennäköisesti lykkääntyy vuoteen 2021 tai 2. Nyt eletään vuotta 2017 ja vuosi on jo lopuillaan ja kuitenkin varankäyttö vasta oikeastaan käynnistyy. Tämä tuntuu nimenomaan vähemmän kehittyneissä maissa koska investoinnit Euroopasta muodostavat kaikista suurimman osan kaikista investoinneista. Haluaisin nyt tarttua tilaisuuteen ja esittää teille kysymyksen Ignaliinan ydinvoimalasta. Ignaliinan ongelmahan täytyisi ratkaista. Milloin se ratkaistaan? Kiitos komission jäsenelle, että hän on paikalla. Komission jäsen, on ehdotuksia, jotka kolme viidestä ehdottavat sitä, että vähennettäisiin rahoitusta kohesiolta ja yhteiseltä maatalouspolitiikalta. Rakenneuudistuksia penätään ohjausjaksossa ja tarvitaan myös myönteistä kannustusta kohesiopolitiikalle. Puhutaan jopa äh, jonkinlaisesta rahastosta Täytyy muistaa, että monissa jäsenvaltioissa nämä ovat ainoita jäljellä olevia investointeja. Olen teidän puheestanne ymmärtänyt myös sen, että meillä on kohesiopolitiikassa tiukkoja valintoja edessämme. Meidän on parannettava menoa, mutta emme tietenkään voi kääntää suuntaa vastakkaiseen. Tarvitaan rahoitustukea äh, suoraan komissiolta. Muutoin tämä kohesio, alueellisen kohesion tärkeä pilari äh, ei toimi me olemme sillä kannalla, että jäsenvaltioiden ja alueiden on oltava mukana tässä työssä. On esitetty myös itsekritiikkiä äh, artiklan 23 suhteen. Sitä pitäisi nyt tällä kerralla sitten muuttaa. Me toivomme, että rakenneuudistukset eivät jälleen kerran tule rahoitetuksi kohesiopolitiikan varoilla. Kun tällä perusteellahan jäsenvaltiot voivat saada kohesiorahaston tukea. No sitten muutama sana vielä solidaarisuudesta. Onko mahdollista komission jäsen, kun otamme huomioon että raakiset tapahtumat, joita edelleenkin tapahtuu monissa jäsenvaltioissa, olisiko mahdollista lisätä lopullista osuutta tai ainakin nopeuttaa poikkeusten hyväksyntää niin, että voitaisiin ennakoida näitä kiintiöitä tai ainakin niitä sitten hieman nostaa. Kiitos. Kiitos. Minulla on vielä kaksi puhujaa. Vain minuutti molemmille. Malecic, yksi minuutti. Thank you very much. We are very... Kiitos. Meillä on onnea, kun me, te olette meidän budjettikomission jäsenemme, koska ymmärrätte niin hyvin kohesiopolitiikkaa. Te sanoitte puheen aikana hyvin paljon positiivisia asioita kohesiopolitiikalle, mutta sanoitte, että pienten että äh, leikkausta tarvitaan ja että huolehdimme kuitenkin siitä, että, tämä pieni leikkaus ei vahingoita koheesiopolitiikkaa, mutta juuri sen perusteella, mitä te painotatte, että tarvitsemme vahvempaa koheesiopolitiikkaa, emmekä heikompaa, ja että meillä ei ole varaa sirpaloituneeseen Euroopan budjettiin, ja äh, että äh, tämä yksi pilari budjetissa on, on sidottu kohesiopolitiikkaan johtaa siihen, että tästä tulee sirpaloitua, kun vastaavia projekteja rahoitetaan eri puolilta. Joten toivon todellakin, että kohesiopolitiikka vahvistuu. Ja sitten Arimo. Kiitos, hyvä komission jäsen. Minä arvostan teidän selkeyttänne, kuten aina kun te puhutte kohesiopolitiikasta, olette hyvin selkeä ja haluaisinkin toivoisinkin, että monet muutkin poliitikot pitäisivät kohesia aluepolitiikkaa näin korkealla esityslistalla. Te sanoitte, että on kaksi tällaista aukkoa 10-15 miljardin välillä, josta täytyy säästää 15 prosenttia, joka, josta puolet tulee aluepolitiikasta. Se on 2,5-3 miljardia, mikä pitää säästää. Te sanoitte myös, että on myös meno. Aukko on uusia poliitikkoja, joita pitää rahoittaa. 20 prosenttia säästöä siinä. Muuta kuinka paljon tämä sitten on, kuinka paljosta, koska jos se on suuri summa, niin silloin 20 prosenttia on valtavan paljon. Eli onko teillä arvioita siitä, mikä tämä summa on, mistä 20 prosenttia säästetään? Kiitos. Tässä olivat meidän kysymyksemme. Ymmärtäneet, että me tarvitsemme toisen tapaamisen ja toivon mukaan se on äh, hyvin piakkoin tammi-helmikuussa, mutta nyt teillä on mahdollisuus, mikäli mahdollista, vastata näihin keskusteluihin, äh, kysymyksiin. Puheenjohtaja, olen täysin varma siitä, että helmikuussa minulla on konkreettisempia vastauksia ainakin tiettyihin kysymyksiin ja toukokuussa sitten todella voin vastata hyvin syvää luotaavasti. Yritän nyt kuitenkin äh, ottaen huomioon komission työn etenemisen, jäsenvaltioiden työ, työn etenemisen eri tahojen ja sidosryhmien työn pohjalta antaa jonkinnäköistä osvittaa vastaukselle. Omat varat. Öm, tiedätte Montin äh, raportin. Me haluamme moni äh, puolistaa omia varoja niin, että meille tulee uusia lähteitä, uusia tulonlähteitä. Ja voisi olla viisasta jopa todeta, että hyväksymme yksi prosenttia BKTstä mm, katoksi, ottaen huomioon jäsenvaltiot. Jos jäsenvaltiot tämän lisäksi hyväksyvät kaksi uutta tuloa, esimerkiksi hiilidioksidiveron ja päästökauppa, tulot taikka transaktiomaksun. Näin ne jäsenvaltiot voivat sanoa omille parlamenteilleen, että kansallisesta talousarviosta ei tarvitse maksaa enempää, mutta sitten uusia tehtäviä voitaisiin rahoittaa näiden täydentävien tulonlähteiden kautta. Ilmeistä on, että jos tämä aikataulu, tai jotta tämä aikataulu, jonka mainitsin, toteutuisi ja onnistuisi, niin sitten kohesion lainsäädännölliset puitteet tulisi äh, kyllä saada aikaan viimeistään muutama viikko monivuotisen rahoituskehyksen jälkeen niin, että teillä olisi sitten reilusti aikaa käydä keskustelua. Ehdollisuus. Mm. Monissa kysymyksissä viittasitte ehdollisuuteen. Haluammeko, että eurooppalainen ohjausjakso ja maakohtaiset suositukset, eh, jotka saattaisivat olla jopa aluekohtaisia suosituksia, niin haluat, halutaanko että tätä kautta sitten katsotaan, että miltä pohjalta ja missä järjestyksessä jäsenvaltiot voivat kohesiorahoitusta hakea. Kyllä osa puhuu tämän puolesta, mutta kun kohesio tarvitsee toimijakseen suunnitteluvarmuutta use, usean vuoden ikkunaa jopa viisi vuotta monissa tapauksissa. Ja erityisen tärkeää tässä ulottuvuudessa on tietenkin oikeusvaltio ja ehdollisuus. Eli voidaanko, jos jäsenvaltio aiheuttaa meille huolta, ajatellen vaikkapa tuomioistuin laitoksen riippumattomuutta, niin voidaanko sitten nämä varat asettaa kyseenalaiseksi vai pitäisikö päinvastoin tehdä niin, että kun saadaan aikaan nämä suositusten pohjalta ja oikeusvaltion kehittymessä hyvää kehitystä, niin sitten tulisikin vahvistaa kannustaen kohesiorahoitusta, laittaa vaikkapa 10 prosenttia yhteiseen pataan ja vain 90 prosenttia menisi suoraan jäsenvaltioiden kautta ja nämä 10 prosenttia voitaisiin käyttää sitten kannustimena, edistyskannustimena ohjausjakson puitteissa. Hmm. Pääasiallinen ongelma tässä on yksimielisyys. Viime perjantaina ja lauantaina mm, esimerkiksi talousarvion neuvotteluissa tarvitaan neuvoston ja parlamentin enemmistö, mutta että kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin tarvitaankin 27 jäsenvaltion valtiovarainministerin, ulkoministerin, itse asiassa 27 jäsenvaltion valtion ja hallitusten päämiesten yksimielisyys ja tämän lisäksi vielä kansalliset parlamentit päälle. Ja täytyy sanoa, että tietyt kansalliset parlamentit tietävät oikein hyvin, kuinka merkittävää eurooppalainen kohesiopolitiikka on, ja toiset kansalliset parlamentit eivät ehkä siitä ole niinkään piitanneet. Niiden mantra on ää, säästäminen ja alle yksi prosenttia. Tämä better spending, ää, parempi rahankäyttö, ainahan se on mahdollista, vaikka kun ostan joululahjoja, taikka kun vaimoni ja minä ostamme uusia huonekaluja tai kun pormestari toteuttaa tiehankkeen tai kun osavaltiohallitus toteuttaa hankkeen osavaltiotasolla. Ja kyllä minä kansallisissakin budjeteissa tunnen koko joukon tapauksia, joissa parempi rahankäyttö olisi oikein hyvin mahdollista. Jos ajatellaan sataa. 100 euroa, jotka kansalainen tienaa ja sitten 50 euroa tästä viedään häneltä veroina ja maksuina ja sitten yksi euro tulee Brysseliin ja jaetaan äh, sitten ää, äh, äh, kaikkien kesken ja 49 euroa jää sinne kotimaahan, Pariisiin, Berliiniin ja niin edelleen, niin kyllä mielestäni näistä 49 eurosta voitaisiin vaatia parempaa rahan käyttöä. Mutta todella siis tulen palaamaan näihin kysymyksiin tammikuussa, kun olemme jälleen pidemmällä. Täytyyhän sekin ottaa huomioon, että eivät ohjelmamme ole syntyneet samana päivänä. Kohesio, verkkojen Eurooppaa, Junckerin suunnitelmaa. Mitenkä ne saatetaan jälleen yhteen? Mitenkä huolehditaan siitä, että meillä on yksi yhteinen säännöstö, joka todella yksinkertaistaa hallintoamme? Ja mitkä ohjelmat voivat tulla sitten vielä tähän päälle? Eli me tarvitsemme selkeyttä. Meillä on nyt koko joukko ohjelmia, jotka ovat syntyneet aivan eri pohjalta joilla on ihan erilainen mandaatti, mutta jotka ovat rinnakkain käynnissä. Brexit-lasku on itse asiassa kahtalainen. Yksi lasku lähetetään Lontooseen, nimittäin brittien velvoitteet 29.3.2019 asti. Ja sitten vuoden 2020 loppuun asti, eli nykyisen rahoituskehyksen loppuun asti. Ja sitten vielä N plus 3, eli sitoumukset myös vuoden 2020 lopun jälkeen. Ja sitten vielä N plus X, eli ei nyt pelkästään brittien, vaan eurooppalaisten, siis niin, Eurooppa-virkamiehet, jotka ehkä elävät vielä 40 vuotta, mutta heillä on kuitenkin eläkkeensä, eläkeoikeutensa. Ja sitten vielä tämän ylimenokauden jälkeen meiltä puuttuu rakenteellisesti sitten vuosittain 12-14 miljardia euroa vuodessa, vuodessa. Ja sitten kun tarvitaan vielä yksimielisyyttä ja kaikki jäsenvaltiot eivät äh, halua, että tätä koko tätä summaa ollenkaan katetaan kaiken kaikkiaan kokonaisuudessaan. Jotkut sanovat, että kun britit lähtevät, niin sitten pitää toteuttaa vastaavat leikkaukset. Ei tämäkään mielestäni ole hyväksyttävää. 50-50. Puolet leikkauksia, puolet tuoretta rahoitusta. Sitten kysymys uusien tehtävien rahoittamisesta ilman, että kohesio vaarantuu tulen tekemään kaikkeni, jotta uudet tehtävät ja nykyiset tehtävät äh, voidaan hoitaa rinta rinnan. Ja tämä on mahdollista vain siinä tapauksessa, että saadaan uutta rahaa. Ja uusia tehtäviä olen valmis rahoittamaan vain siinä tapauksessa, että saamme uutta rahaa. Sillä jos me emme saa uutta tuoretta rahaa, niin sitten äh, nykymenot, nimittäin kohesio, ovat minulle äh, kaikkein tärkeimpiä. Kohesio on äärimmäisen tärkeää puolustuksestakin voi tulla tärkeää, mutta vain siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot tuovat meille ja tarjoavat meille rahoituksen sitä varten. Kehitysrahasto. No niin, siihenkin suostun vain siinä tapauksessa, että se ei ole pois kohesiolta, ettei se tule kohesion kontolle. Tässä tarvitaan mm, rehellisyyttä budjetointiin. Ei se voi olla niin, että vaikkapa kolme miljardia johonkin rahoitetaan leikkaamalla kohesiorahastosta tai taikka jostain muusta tärkeästä tehtävästä. Ei käy. Minä ymmärrän, että uusia tehtäviä tulee, vaikkapa sellaisia, joihin menee 10 miljardia euroa – tästä 20 prosenttia olisi 2 miljardia ja sen verran voitaisiin varmaan siirroilla saada aikaan siirtelemällä rahaa paikasta toiseen. Mutta kun meillä on eurooppalainen vastuu, niin ehdottaisinkin, että esimerkiksi Ignaliinan purkaminen otettaisiin huomioon seuraavassa rahoituskehyksessä tällaisena hyvin merkittävänä tehtävänä, joka on hoidettava niin, että voisimme olla rahoituksessa kumppaneitanne mutta ei se voi tapahtua vain kohesiorahojen kautta. Jos Ignaliina purkaminen rahoitettaisiin pelkästään kohesiorahoilla, niin sittenhän tämä olisi plus miinus nolla. Te tarvitsette varmasti korvamerkittyä rahaa juuri sitä varten seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi haluan, että maksut hoidetaan ajallaan ei niin, että laskupino kasvaa kasvamistaan Perlemontin pöydillä. Ei, mutta kun sitten ajatellaan sellaisia tehtäviä, jotka eivät vielä ole toteutuneet, niin ei niitäkään tule mielestäni ennalta maksaa. Meidän täytyy maksaa laskumme ajallaan, ajoissa, mutta kyllä laskun on tultava ennen kuin ää, maksu maksetaan. Paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa. Kiitokset oikein paljon komission jäsen. Kiitos siitä, että tulitte ja kiitokset teidän alustuksestanne ja tästä hyvin rehellisestä keskustelusta ja odotamme teitä tänne uudelleen. Kiitoksia. Thank you very much, colleagues, for understanding it was, uh, it was important. Oli tärkeää tavata komission jäsen Göttinger. Ja lähdemme heti suunnittelemaan hänen seuraavaa tapaamistaan valiokuntamme kanssa. Siirrymme äänestyksiin ja äänestämme Malecicin lausunnosta. Se on lausunto budjettivaliokunnalle, Euroopan, ähm, vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ette. Kiitos. Eli lähdemme suoraan äänestykseen. Kompromissi yksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 48 puolesta, vastaan, tyhjää, olettaisin, että hylätty, mutta tarkistetaan. Siis tarkistus 48, tarkistamme koneellisesti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten sitten suullinen tarkistus, tarkistus 61 tarkistukseen, eli suullinen tarkistus 1. Vastustaako kukaan tätä suullista tarkistusta? Eli äänestämme tästä ykkösestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja se oli yhdessä tarkistuksen 61 kanssa. 64 puolesta vastaan tyhjää Se lienee hyväksytty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 64. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 6. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 73. 73. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten loppu äänestys lausunnosta näin muutettuna. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja lausunto on hyväksytty. Onnittelut, edustaja Maletec. Näin äänestykset on viety päätökseen. Seuraavaksi ensimmäinen keskustelu mietinnöstä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen Euroopan unionissa, Euroopan komission seitsemäs raportti. Raportti julkaistiin 9. lokakuuta ja se on avainasiakirja ajatellen tulevaa kohesiopolitiikan uudistamista seuraavalla ohjelmakaudella. Regivaliokunta on päättänyt laatia valiokunta-aloitteisen mietinnön, jotta se voisi esittää parlamentin kannan ennen näitä uudistuksia. Ja Mark Jula on nimitetty esittelijäksi ja tänään käymme ensimmäisen mielipiteiden vaihdon, ensimmäisen keskustelun. Ja annan puheenvuoron edustaja Julodille niin, että hän voi esitellä ensimmäiset ajatuksensa aiheesta ja sitten varjoesittelijät sen jälkeen. Yeah. The debate that follow will give members... Ja tämä antaa jäsenille mahdollisuuden kertoa ensimmäinen näkemyksensä seitsemästä kohesioraportista ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten komissio. Ei. Joo. Ei. No. Edustaja Juhan. Bien, merci, madame euh, <clears throat> la présidente. Je voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, me kaikki tiedämme, että seitsemäs kohesioraportti on äärimmäisen tärkeä. Siellä on hyvin kattava analyysi ja paljon tietoja Euroopan unionin rahastoista. Ja tämä kertomus tulee strategisella hetkellä, jokunen kuukausi sitä ennen kuin saamme budjetti- ja lainsäädäntöehdotukset komissiosta, aivan niin kuin juuri kuulimme komission jäseneltä. Nyt täytyy hieman ottaa opiksi kohesiopolitiikasta ja sen täytäntöönpanosta viime vuosien aikana. Tänä aamunakin kuulimme niistä kysymyksistä ja uhkista, jotka kohdistuvat kohesiopolitiikan tulevaisuuteen. Kuulimme komission sen Oettingerin puheenvuoron. Se oli hyvin rauhoittava toki, mielenkiintoinen, mutta hän itsekin mainitsi ne skenaariot ja näkemykset, jotka painottavat nimenomaan leikkauslinjaa, vaikkakin me kaikki tiedämme, että kohesiopolitiikka on osoittanut kyllä tarpeellisuutensa. Se on aivan välttämätöntä meille kaikille Euroopassa. Komission raportista voimme pahoitella sitä, että siitä puuttuu tiettyjä konkreettisia tulevaisuuden ehdotuksia – Useat kohdat asiakirjassa ovat toki mielenkiintoisia. Ensinnäkin tiettyjä menestystapauksia, tarinoita nostetaan esille eri harvoisuuden ja eroavaisuuden poistamisesta. Niin ikään on toteamuksia, jotka ovat jossain määrin huolestuttavia esimerkiksi työttömyydestä. On tiet- tiettyä konvergenssia lähentymistä tapahtunut alueiden ja maiden välillä, ei riittävästi, näihin on palattava. Ja me kaikki tiedämme, että kohesiopolitiikka, sen täytyy jatkua, ja komission jäsenkin tämän totesi, ja tämä on hyvä asia, hyvä toteamus. Se on yhtä lailla minulle tärkeää kuin teillekin on myös varsin selkeitä ehdotuksia, suosituksia siitä, että mikä tulisi olla se viesti, jonka välitämme täytäntöönpanon yksinkertaistamisesta. Sen on oltava radikaalia. Ja haluaisin tiettyjä seikkoja korostaa, nimittäin alueiden sisäisiä eroja tietyillä alueilla Euroopassa. On tällaisia köyhyystaskuja, joita on eri alueilla. Tämä tilanne on nostettu esille myös raportissa – Nämä alueet ovat tavallaan jonkinlaisessa ansassa, ikään kuin välialueiden asemassa, ansassa. Alueella käydään kilpailua ja sitten nämä alueet ovat jääneet ikään kuin tällaiseen välitilaan. Eivät ole kaikista heikoimpia, mutta eivät pysy mukana kilpailussa. Eli tähän kysymykseen täytyy varmasti palata. Lista ei tietenkään ole vielä aivan tyhjentävä. Tässä mietinnössä emme voi tyytyä pelkästään kuvailemaan tilannetta yleisellä tasolla. Jotta tästä on hyötyä, niin meidän täytyy välittää selkeitä viestejä, täsmällisiä viestejä, jotka myös tulevat kuuluiksi. Täytyy myös pohtia parantamisnäkymiä konkreettisella tasolla. Mehän tiedämme, että myös uudistuksia ollaan tekemässä kohesiopolitiikkaan. Asiat etenevät varsin nopeasti komission suunnalla. Nyt on jo useampia suunnitelmia käynnissä niin, että otetaan huomioon ja toteutetaan lisäkriteereitä eh, BKT-kriteerin lisäksi. Ex ante ehdoista pidetään kiinni ja luonnollisesti täytyy muistaa myös ohjausjakso ja sen raportointi. Sitten käsitellään myös sitä, miten kohesiopolitiikasta kenties tavallaan päästäisiin eteenpäin. Tarvitaan integroitua lähestymistapaa kohesioon. Ja se on yksi onnistumisen avain. Parlamentin täytyy ottaa kantaa kaikkiin näihin aiheisiin. Olen vakuuttunut, että varjoesittelijöiden kanssa ja kollegoiden kanssa voimme tehdä nopeasti ja rakentavasti yhteistyötä, kun käsittelemme kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Aikataulu on, pitää paikkansa, hyvin tiukka. Se on melkomoinen rajoitus meille, kun haluamme laatia tiettyjä ehdotuksia ennen kuin komissio itse esittää omat ehdotuksensa. Olen tyytyväinen, että voin työstää tätä aihetta ja tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa. Heitä varmasti on lukuisia, jotka työstävät kanssani mietintöä, josta se on mahdollisimman rakentava ja hyödyllinen. Kiitos. Thank you very much. Now Kiitos. Muutan tässä nyt hieman äh, puhejärjestystä. Selitän teille miksi. Siksi, että meillä on komission edustaja täällä, joka oli valmistellut äh, esityksen seitsemännestä kohesio-ohjelmasta. Monfort ja toinen henkilö komissiosta esittelevät 10 minuutin ajan komission näkemystä. Olkaa hyvä. Madam, Madam Chair. And... Puheenjohtaja, arvoisat äh, edustajat, kiitos paljon. Äh, kohesiokertomukseen liittyy niin paljon tietoa, että sitä on vaikea tiivistää muutamaan minuuttiin, joten keskityn neljään seikkaan. Nämä neljä seikkaa ovat seuraavat. Ensinnäkin unionin äh, maantiede on muuttumassa. Toiseksi sosiaaliset erot säilyvät. Kolmanneksi toimielimillä on välillä ja neljänneksi politiikka toimii. Ensimmäinen seikka. Se, että unionin maantiede ikään kuin muuttuu. Kertomus osoittaa, että konvergenssia toteutuu Euroopassa. Jäsenvaltiot, maat, alueet, Ähm, keskisessä Euroopassa äh, kasvavat nopeammin. Äh, toki matkaa on vielä paljon jäljellä, jotta päästään absoluuttisesti yhtäläiseen tilanteeseen, mutta suuntaus on ihan oikea. Toisaalta tapahtuu sitten niin, että muualla Euroopassa erot ovat hyvin suuria, erityisesti euroalueella. Ja voidaan nähdä, että kertomuksen tietyissä osissa että on osia eteläistä Eurooppaa, mutta muita, muuta, muuallakin kuin eteläisessä Euroopassa on ongelmia esimerkiksi teollisuuden erikoistumisen vuoksi, koulutustason vuoksi, minkälaista työvoimaa on tarjolla, mm, talous, toiminnan keskittyminen heikkeneviin aloihin. Ja tätä kutsutaan hiukan tuloloukuksi. On koko joukko alueita, jotka joko pystyvät kilpailemaan ihan siellä kärjessä, mutta sitten on niitä, jotka eivät pysty kilpailemaan kuitenkaan vähemmän kehittyneiden alueiden kanssa, koska palkka kehityksessä ne eivät ole kilpailukykyisiä. Kyllä siis unioni todella on muuttumassa ja tästä syystä myös politiikan tulisi muuttua niin, että se heijastelee käynnissä olevaa muutosprosenttia. Sitten nämä sosiaaliset verot ovat edelleen olemassa. Olette kuulleet, että työllisyysaste Euroopassa on korkeimmalla tasolla ylipäätään ja että työttömyys on laskemaan päin, mutta mutta erot ovat hyvin suuria paikallisesti ja alueellisesti ja kun asiaa tarkastelee lähemmin voi nähdä, että Euroopassa on koko joukko alueita, joissa sosiaalinen eriarvoisuus on olemassa, korkea työttömyys on säilynyt ennallaan ja erityisesti naisten työllisyysaste on edelleen hyvin alhainen. Kolmas seikka toimielinten merkitys, instituutioiden merkitys, eihän tämä mikään uusi juttu ole, mutta viime vuosina komissio on kiinnittänyt yhä enemmän huomiota siihen, että tarvitaan vankkaa hallintoa ja vankkoja toimielimiä julkisen politiikan hallinnoimiseksi. Tästä syystä olemme käynnistäneet esimerkiksi tämän niiden alueiden tukemisen, jotka ovat jääneet hiukan kyydistä ja ehdottaneet äh, hallinnollisia uudistuksia. Ja tästä tulee kyllä hyvin tärkeää ja voitte nähdä yhteyden äh, institutionaalisen äh, toimintakyvyn ja sitten yhtäältä talouden kasvun ja tehokkuuden välillä. Ja neljäs seikka on se, että kyllä politiikkamme toimii paitsi makro taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Kartoista voidaan nähdä, että PKT on kasvanut monissa jäsenvaltioissa ähm, politiikan toimien vuoksi ja näin on äh, tietenkin äh, osittain siksi, että jäsenvaltioissa on autettu julkisten investointien äh, ylläpidossa myös kaikkein synkimpinä aikoina, eikä tulisi myöskään unohtaa Äh, tätä politiikan roolia, mutta myös sitä, että politiikan tehokkuus riippuu kovasti siitä, mitä kansallisella tasolla tehdään. Eli näiden kahden äh, yhteys ja yhteen pelaaminen samaan suuntaan toimiminen. Lopuksi esittäisin aika yksinkertaisen huomion nimittäin sen, että päivän päätteeksi varmaan äh, tärkein viesti on se, että meidän täytyy ymmärtää myös, mitä Euroopassa tapahtuu, esimerkiksi ihmisten tyytymättömyys ja alueiden väliset arvot ja mitä tapahtuu kansallisen tason alapuolella ja jopa aluetason alapuolella. Eh, eriarvoisuus kasvaa alueiden sisällä, alueiden välillä, mutta myös eh, maaseudun ja, maaseudun ja kaupunkialueiden välillä ja myös pienempien ja suurempien kaupunkien välillä ja niin edelleen ja jopa kaupunkien sisällä tapahtuu eriytymistä ja syrjäytymistä, joten meidän täytyy aina tarkastella talouden ja sosiaalisia trendejä hyvin syväluotaavasti ymmärtääksemme, mitä tapahtuu. Ja todella tarvitaan erilaisia poliittisia toimia, niin kuin Oettingerkin totesi, jotta voidaan vastata näihin suuntauksiin ja vähentää eroja. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitos. Edustaja Manfort, haluatteko te puheenvuoron? Ei. Sitten varjoesittelijät. Edustaja Bresso. Eh, grazie, Presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Julota ja tohtori Mikelisiä kommenteista, näkemyksistä. Ja kiitän myös tohtori Mikelisiä hänen analyysistään, esittelystään. Tuleva kohesiopolitiikka tulee olemaan ensimmäinen vakavan kriisin jälkeen EU:ssa, eli se analyysi siitä, mitä on tänä ajanjaksona tapahtunut, on aivan oleellinen, jotta voimme vastata haasteisiin tulevalla ohjelmakaudella. Kyse ei ole enää alueiden välisestä lähentymisestä, vaan kyse on sellaisesta politiikasta, jossa täytyy käsitellä sitä, mitä kriisin aikana on tapahtunut. Tämä kriisihän on lähtenyt liikkeelle rahoituksesta ja sumpetermaisesti se on edennyt sitten yhteiskuntaan ja Euroopassa verrattuna muihin kilpailukykyisempiin talouksiin on tiettyä jälkeenjääneisyyttäkin noussut esille, mutta joka tapauksessa tilanne on huomattavasti muuttunut tämän kriisin jälkeen. Eli Euroopan uusi tilanne ei enää voi perustua tuloihin, vaan aivan niin kuin tässä kertomuksessakin hieman pyritään osoittamaan, kenties yhteenveto ei ole niinkään selkeää päinvastoin kuin mikä, mitä Mikelisin esityksessä todettiin. Eli meidän on pureuduttava tähän tilanteeseen Euroopassa, jotta todella ymmärrämme ne suuntaukset, ne syvälliset suuntaukset, jotka nyt ovat tapahtumassa, jotka johtavat muutokseen. Toisaalta kasvua, toisaalta ongelmia ja taantumusta. Jos me todella haluamme onnistua ohjelmoinnissa, niin meidän on ymmärrettävä mikä on tilanne tämän kymmenen vuoden vakavan, ennen kuulumattoman kriisin jälkeen tilanne? Kukaan ei olisi voinut kuvitellakaan, että koetaan lähestulkoon kymmenen vuotta tällaista lamaa kautta. Olimme niin vakuuttuneita, että ei tällaista lamaa edes syntyisi, mutta tämä on lähestulkoon taloustieteen oppikirjasta tämä esimerkki, kuinka sitten yllätyimmekään. Minäkin voin tyytyä näihin alustaviin kommentteihin, mutta varmasti esittelijän kanssa sitten vielä keskustelemme mietinnön yhteydessä enemmän. Minäkin katson, että meidän on ymmärrettävä se, mitä Euroopan kehittyneimmillä alueilla ja toisaalta heikommilla alueilla on tapahtunut kilpailukyvyssä näiden vuosien aikana, kun on säästökuria budjettikuria ja säästöpolitiikkaa toteutettu. Monissa maissa tämä on tarkoittanut sitä, että investoinnit ovat vähentyneet, ei ole innovointi, tutkimuskapasiteettia niinkään enää. On tärkeitä alueita Euroopassa, joilla on vahva tuotantokapasiteetti ja jotka ovat aina olleet rikkaita alueita. Kaikkien laskettujen muuttujien kautta esille nousee kuitenkin heikkoustekijöitä. Ja tämä vahvistaa sitä teesiä, että me tarvimme edelleenkin sellaista politiikkaa, joka koskee kaikkia alueita. Ei ole kyse siitä, että tässä heikoimpia nostetaan kohti keskiarvoa, vaan keskiarvoalueetkin ovat tämän kriisin kokeneet. Ja jos niitä ei auteta, niin nekin sitten taantuvat heikompaan asemaan. Ja toiseksi molemmat puhujat nostivat esille sen kysymyksen, joka pakottaa meidät katsomaan tilannetta myös alueiden sisällä. Sielläkin on polarisoitumista. Tilanne on vaikea. Kun ajatellaan ensinnäkin maaseutualueita, vuoristoalueita, syrjäseutuja, niillähän on monia erityispiirteitä, ei välttämättä aina yhteisiä – kun ajatellaan julkisen talouden rahoituskriisiä ja muitakin syitä, jotka ovat hyvin monimutkaisia, niin tämä on johtanut siihen ja johtaa siihen, että on syntynyt palvelujen autioitumista. Ei pidä unohtaa sitä, että Syrjäseudut, vuoristoseudut, maaseutualueet muodostavat 70-80 prosenttia Euroopan alueesta, eli kyse on enemmistöstä alueita. Ja siellä on tapahtunut köyhtymistä, jopa aavikoitumista palvelujen suhteen. Kyse ei todellakaan ole tällaisesta polarisoivasta ajattelusta. Kaupungeissa on suuri ongelma, äh, joka liittyy lähiöihin, kaupunkien laita seutuihin, laita-alueisiin. Kaupungit on sodan jälkeen rakennettu hyvin nopealla aikataululla. Sodassa kaupungit tuhoutuivat ja niitä sitten jälleen rakennettiin. Ja nyt sodasta on kulunut yli 70 vuotta ja on selvää, että nämä alueet, jotka on hyvin nopeasti äh, rakennettu, kun ihmiset tarvitsivat nopealla aikataululla koteja, asuntoja, nämä alueet ovat vanhentuneita, heikossa kunnossa ja myös palveluissa on puutteita ja siellä tarvitaan valtavia investointeja. Nämä ovat myös tärkeitä kysymyksiä. Esittelijä muistutti hyvin tiukasta aikataulusta. Meidän täytyy painottaa nimenomaan näitä kysymyksiä Toisaalta tarvitaan siis resursseja, mutta tämän lisäksi on myös käsiteltävä näitä kysymyksiä, näitä eroja. Kenties täytyy saada lisää joustoa myös kohesiopolitiikkaan. Ei tämä tarkoita sitä, että digitalisaatiohan totta kai on kaikkien hyödyksi, mutta ongelmana on se, että digitalisoitumista ei ei tapahdu samalla tavalla kaupunkialueilla ja maaseutualueilla. Tämä vaikuttaa luonnollisesti kohesioon. Eli kenties äh, toimintatapoja, eh, ehtoja pitäisi hieman joustavoittaa, kun mittaamme sitä, miten alueet pääsevät tavoitteisiinsa. Pitää paikkaansa, että on ongelmia interventiokyvyssä alueellisesti ja paikallisesti. Ei riitä, että tarjoamme joitakin teknisen tuen välineitä alueiden käyttöön, vaan pitää radikaalisti puuttua tilanteeseen ja siihen, miten alueellinen ja paikallinen hallinto voisi, olisi kykenevä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tarvitaan yhteistyötä, hyvien käytäntöjen vaihtoja, asiantuntijoita voidaan käyttää, voidaan tarjota koulutusta ja vankempaa pohjaa näille alueille ja niiden toiminnalle. Ja viimeiseksi työttömyyskysymys. Tämähän liittyy myös kriisiin ja tulojen vähentymiseen, joka nyt sitten näkyy ja jatkossakin näkyy kun pyrimme kriisistä ulos. Meillä on myös rakenteellisia ongelmia. Työ on hyvin epävarmaa. Esimerkiksi Saksassa syntyy myös jännitteitä, on tyytymättömyyttä ja Euroopan tyytymättömyys syntyy myös siitä, että suuri osa siitä uudesta työstä, jota syntyy, on hyvin epävarmaa ja se on niin sanottua low cost työtä. Kyse on siis siitä, että tuke... Onko tässä joku tulkkausongelma? Ei. Onko? Kaikki kunnossako? We do not have problem with the... Ei ole mitään ongelmaa. Ei ole, vaan enemmänkin aika... Puhutte niin kauan. Fine. Allora... No niin, puheenvuoroni onkin aivan lopussa. Eli kyse on siis eh, low cost työstä ja myöskään tukea ei tarjota juurikaan, eli sekin on hyvin matalalla tasolla monilla aloilla, jos me haluamme todella päästä innovaation tielle ja näin saada lisätyksi kilpailukykyä, niin työ, työllisyystaso edelleenkin laskee. Ongelmana on työn luominen, työpaikkojen luominen, joka ei välttämättä liity innovointiin ja kilpailukykyyn ja kasvuun, vaan siihen, miten sellainen yhteiskunta, joka etenee vahvan äh, robotisaation, mekanisaation suuntaan, onnistuu luomaan työpaikkoja ja auttamaan ihmisiä tätä kautta. Uh, Kiitos. Seuraavaksi Tomasic. Predsjednice, e, iznimno mi je drago što je i Euro... Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että komissio. naglasilla naglassilla važnost rješavanja Lokakuussa 2017 siis saimme tämän kertomuksen, kun komissio päätti käsitellä tätä luottamuspulaa, mikä vallitsee alueilla. Tämä on suuri ongelma Euroopan unionissa. Meillä on myös suuri ongelma, kun ajatellaan rahastoja – näinä globalisaation aikoina ketään ei saa jättää yksin ja jälkeen kehityksestä. Kasvuakin on jo saatu aikaiseksi, mutta kaikki alueet eivät ole tässä kasvussa yhtä lailla mukana. On tiettyjä alueita, jotka ovat olleet tässä keskikastissa, mutta jotka ovat nyt ikään kuin tipahtamassa kyydessä, koska investoinnit ovat laskeneet verrattuna kriisiä edeltävään kauteen. Kaiken tämän täytyy olla mukana myös siinä asiakirjassa, jossa käsitellään unionin tulevaa politiikkaa. Myös ilmastonmuutos, digitaalinen murros on huomioitava ja alueiden lähentyminen. Usein alueilla kärsitään huomattavista työpaikkojen menetyksistä ja teollisuuslaitosten sulkemisista. Alueita täytyy tukea, jotta ne voivat toimia globaalissa taloudessa. Niitä on autettava luomaan työpaikkoja ja kasvua. Tietyt alueet EU:ssa ovat malliesimerkkejä menestyksestä. Ne ovat onnistuneet ja ne osoittavat, että meidän on tuettava innovointia ja digitalisaatiota. Luonnollisesti innovaatiokeskukset, tutkimuskeskukset täytyy muistaa. Esimerkiksi Kroatiassa on ongelma sen suhteen, että väestö jättää tiettyjä alueita, lähtee kaupunkeihin ja sitten tässä lisäpaineena on vielä maahanmuuttokysymykset. Työttömyys on aivan erityisen korkealla tasolla nuorten osalta. Monissa jäsenvaltioissa tarvitaan rakenneuudistuksia, hallinnon parantamista, parempaa kilpailukykyä. Tässä seitsemännessä kertomuksessa tulisi paremmin nostaa esille se yhteys, joka vallitsee talouspolitiikan uudistusten ja EUn tuen välillä? Thank you, Chair. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin tämä on erittäin hyvä mietintö ja olen iloinen, että tässä kiinnitetään enemmän huomiota mahdollisuuksiin kehittää kohessiota varsinkin raja-alueilla. Työttömyys on yhä kriisiä edeltävää tasoa korkeammalla. Mm, me tarvitsemme työpaikkoja luovia toimenpiteitä rajat ylittäville markkinoille tuonne rajojen äh, alueelle. On hyvin selvää, että me emme investoi tarpeeksi äh, innovaatio ja taito, erityisesti digitaalipätevyyteen, energiatehokkuuteen, tehokkuuteen, infrastruktuuriin, uudistuviin ja äh, äh, esimerkiksi äh, kuljetuksiin. Joten 2020 jälkeen, ja siihen meidän tulisi keskittyä, me emme voi tehdä kaikkea kohesiossa, vaan meidän täytyy keskittyä näihin aiheisiin. Ja miten parjat äh, parantaa sitten hallinnoinnin äh, laatua, koska tämäkin mietintö tekee selväksi, että meidän täytyy täytäntöön panna rakenne uudistuksia. Meillä voi olla kasvua ja kohesiota Euroopassa vain, jos me, me täytäntöön panemme todellakin tarpeelliset rakenneuudistukset. Katsokaa tämä, esimerkiksi tätä komission raporttia, 138 sivu, jossa on taulukko, joka osoittaa hallitusten tehokkuuden kaikissa Euroopan maissa. Ja kun näette äh, eron vuoden 1996 ja 2015 välillä, kun tulee hallituksen tehokkuuteen, me näemme, että Romania ja Bulgaria ovat yhä vielä ihan äh, jälkijunassa – olisi mielenkiintoista linkittää tämä kaikkeen siihen kokemukseen, mitä me saimme, kun vierailimme Sofiassa ja Bulgariassa sekä Romaniassa Klutsissa. Ja, ja ottaa opiksi. Me emme voi jatkaa kohesiopolitiikkaa ja investoida Bulgarian kaltaiseen maahan saman määrän rahaa tänä, kuin tänä päivänä vuoden 2020 jälkeen, kun maakohtaiset suositukset, jotka ovat hyvin selkeitä, siitä, että siellä ei esimerkiksi kyetä keräämään kansallisia veroja. Niin se on selvä, että jotain täytyy tehdä. Ei voi jatkaa samalla tavalla. Joten ensin rakennemuutokset ja sitten täytäntöön pannaan maakohtaiset suositukset ja parannetaan hallinnon tehokkuutta koska on älytöntä, ettei kerätä kansallisia veroja, mutta pyydetään lisää eurooppalaista rahoitusta. Siinä on jokin pielessä, enkä minä voi selittää sitä äänestäjilleni. Joten se, mitä me tarvitsemme, on kahdenlaisia uudistuksia. Rakenneuudistuksia ja rakenneuudistuksia. Kiitos. Um, Kiitos. Sitten vihreiden nimissä herra Rope. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Šiųmetinės anglodos ataskaitos. Manau labai svarbus ir sakyčiau gerai pär... Puheenjohtaja, tämän vuoden kertomus on oikein hyvin valmisteltu. Tässä kertomuksessa on tilastotietoja, jotka kyllä huolestuttavat ja niiden pitäisikin huolestuttaa meitä. Alueiden väliset erot vähenevät äh, heikommat äh, lähestyvät äh, keskitasoa, mutta kyllä tästä täytyy olla myös tilastoja todisteeksi. PKT heikommin kehittyneillä alueilla lähestyi EUn keskiarvoa, koska tuottavuuden kehitys oli suurempaa, mutta työllisyys kuitenkin näillä alueilla heikkeni. On myös todettava, että useilla alueilla – asukaskohtainen BKT ei päässyt vielä kriisiä edeltävälle tasolle. On oltava huolissaan myös siitä, että kansalaiset, tai pikemminkin siitä, miten kansalaiset suhtautuvat kohesiopolitiikkaan, mikä on heidän tuomionsa. Kohesiopolitiikan onnistumista voitaisiin mitata kansalaisten näkemyksillä? Haluavatko he jäädä näille alueille asumaan? Tilastoista me havaitsemme, että monilla näistä alueista kansalaiset äänestävät jaloillaan, niin kuin sanonta kuulee, eli lähtevät rikkaimmille seuduille, joissa on enemmän mahdollisuuksia. Olen vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi etsiä niitä syitä, miksi ihmiset jättävät nämä seudut ja alueet. Ja, äh, ja lähtöjä tulisi pyrkiä vähentämään. Onko kyse siitä, että kohesiopolitiikka ei ole onnistunut? Toivon, että esittelijä keskittyisi vielä enemmän näiden syiden löytämiseen ja minä itse teen sitten tarkistuksia. Kiitos. Seuraava. Puheenjohtaja, kun odottelemme kollegan mietintöä, niin haluaisin tässä vaiheessa nostaa esille muutaman näkökulman liittyen seitsemänteen kertomukseen. Tässä on aika lailla isoja ristiriitoja. Toisaalta tunnustetaan, että kohesiopolitiikka on tärkein investointipolitiikka. 8,5 prosenttia rahoituksesta tulee EUn rahoituksesta ja 50 prosenttia jopa tietyissä maissa. Niin kuin tiedämme, tämä rahoitus hyödyttää EUn julkisia hyödykkeitä ja kun tunnustetaan se, että kokonaisinvestoinnit BKT-suhteessa ovat laskeneet kriisin aikana, eikä ne ole, eivätkä ne ole siitä juuri kasvaneet, niin tässä seitsemässä kohesiokertomuksessa ei käsitellä ollenkaan artiklaa 23. Ei ole minkäänlaista muutosehdotusta tältä osin. Eli miten on mahdollista toimia näin sääntöjen pohjalta? kun katsomme eh, Espanjan ja Portugalin tapahtumia eh, viime vuonna, niin sielläkin ollaan oikeastaan nollatasolla toteutuksessa. Edelleen neuvotellaan ja haluamme lainsäätäjänä vahvan kannan. Jokunen kuukausi sitten, kun Euroopan parlamentti kokoontui täysistuntoon, niin enemmistö oli makrotaloudellista ehtoa vastaan. Eli tarvitaan toimielinten välistä eh, yhteistyötä Komissio ei kuitenkaan ole ottanut meidän kantamme huomioon. Minä haluaisin pyytää kollegoita menemään tässä ongelman ytimeen niin, että pohdettaisiin yhde, yhteyttä, joka on ohjausjakson ja toisaalta kohesiopolitiikan välillä. Kaikki epäreilut rangaisevat Ähm, rangaistukset tulisi perua silloin, kun niistä on haittaa hankkeille. Kyse ei ole kohesiopolitiikasta, jos tälle tielle lähdetään, vaan kyse on äh, sellaisesta politiikasta, jolla pyritään tukemaan kasvua. Sitä tarvittaisiin. Meidän on analysoitava yksityiskohtaisesti monia seikkoja tässä kertomuksessa. Sitten kun saamme mietinnön, niin varmasti näin teemme. Kyse on nuorisotyöttömyydestä aivan erityisesti tietyillä alueilla on syytä muistuttaa tässä ensimmäisessä käsittelyssä, ensimmäisessä näkemysten vaihdossa, että täytyy muistaa se, että kilpailukykyä vaarantaa myös institutionaalinen heikkaus, heikkous. Molemmat asiakirjat mm, korostavat sitä, että tarvitaan hyvää hallintoa rakenneuudistusten tueksi. Näin voimme parantaa hallinnollista kapasiteettia. Voin olla vain samaa mieltä niistä toimista, joilla parannettaisiin julkisen hallinnon kykyä, tehokkuutta, tarjota suojaa kansalaisille. Eli uudistukset ovat tarpeen. Niillä voidaan parantaa myös verotuksen alan toimia, mutta uusia ehtoja kyllä pitää varoa niistä olisi vain hallaa edunsaajille. Eli rakenneuudistukset, aivan niin kuin monissa maissa, omassa maassani on tehty esimerkiksi eh, työmarkkinoilla ja koulutuksen alalla, sosiaalikysymyksissä, ne eivät välttämättä aina muu, vähennä sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta alueiden välillä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Täällä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Ah, anteeksi. On. Novakov, olkaa hyvä. Very much, sure. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää ja hänen kovasta työstään ja sitoutumisestaan tähän mietintöön ja olen vakuuttunut, että tästä tulee merkittävä mietintö, kuten aina. En sanoisi, että seitsemäs kohesioraportti raportti kertomus olisi selkeästi yhteen tai toiseen suuntaan. Osiltaan se on ristiriitainen, osiltaan se tuo mukanaan tuloksia ja hyviä ehdotuksia. Ehkäpä haluaisin hieman enemmän näitä konkreettisia ehdotuksia, mutta toivon, että kahdeksas on menestys. Olen vakuuttunut, että kun puhutaan kohesiopolitiikan tulevaisuudesta, meidän täytyy muuttaa paljon asioita ja voimme käyttää seitsemättä kohesiokertomusta tämän pohjalta ja ottaa oppia siitä tulevaisuutta varten. Ehkäpä meidän täytyy keskittyä tiettyihin tasoihin, vailita erilaisia kriteereitä valittaville avunsaajille ja niin edelleen. Mutta kun ryhdytään valitsemaan se, selkeitä tuloksia, niin täytyy ymmärtää, että se ei anna täyttä kuvaa, koska yksi maista, jonka tunnen hyvin, mainittiin. Kuten esimerkiksi se, että veroja ei kerätä. No, Bulgaria jäsenyyden jälkeen on kaksinkertaistanut bkt joten meidän pitäisi jatkaa sillä polulla. Ja meillä on, on ylijäämää myös verojen keruussa. Me voimme me, me näimme sen valtuuskuntamatkojen aikana Bulgariassa ja näimme, että se on yksi niistä maista, joka on voinut käyttää näitä varoja tehokkaasti. Sen lisäksi, että maakohtaiset suositukset, niitä on kunnioitettu Bulgariassa. Me emme ole koskaan ylittäneet tätä kolmen prosentin budjettialijäämän määrää. Maana, en nyt mainitse tässä hallituksia, vaan olemme seuranneet, noudattaneet sääntöjä budjettialijäämän suhteen. Samanaikaisesti kuin on muita maita, jotka näin eivät tee. Eli siis tämä on hyvä kertomus, mutta ei se ole mikään raamattu. Kiitos. Thank you. Mr. Howard, the floor is yours. Uh, thank you, uh, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. unioni jäsenyyden aikana kohesiopolitiikka on ollut yksi suurimpia menestystarinoita ja toki siinä on lyhyen aikavälin ongelmia, mutta mitä tulee nyt tulevaisuuden odotuksiin, niin äh, oli erittäin kiinnostavaa kuulla tästä kertomuksesta, mutta myös komission jäsen Ettingerin puheenvuoro. Yksi kysymys, joka on hyvin olennainen tulevaisuudelle, on se, miten Euroopan unionin vauraat alueet ovat mukana kohesiopolitiikassa ja minkälaisen panoksen ne antavat kahdellakin tasolla. Ensinnäkin mit, missä on vaikeaa olla köyhä. Esimerkiksi Pohjolassa on vauraudesta huolimatta tällaisia köyhiä taskuja, joissa tilanne on todella kova ja täytyy voida kohdentaa toimet näihin hyvin selkeästi ja alueet on otettava tietenkin huomioon, koska ne voivat myös antaa panoksen laajemmalti. Voidaan näin luoda tällaisia kohesioverkostoja, joissa vähemmän nämä kehittyneet alueet voivat kehittää kauppaansa ja näin nousta ja tähän tarvitaan tietenkin infrastruktuuripolitiikkaa. Useinhan äh, se kulkee käsi kädessä kohesion kanssa ja sitten erityisesti digitaalinen infrastruktuuri äh, vieläkin tärkeämpänä kuin ehkä fyysinen infrastruktuuri, koska sehän nämä äh, tasoittaa tietä tulevaisuudelle. Sitten vielä kolmas seikka. Lisätään mahdollisuus mahdollisuuksia tai vahvistaa vastaanottokykyä jatkuvasti viranomaisilta, jotka ovat Euroopan unionin ohjelmissa mukana, kuullaan, että byrokratiaa tulisi keventää, yksinkertaistamista tarvittaisiin. Eli kyllä tämä on äärimmäisen tärkeä alueellemme muun muassa työttömyyden torjunnassa tosiaan äh, lauantai-aamuna meni neljään asti, kun pyrittiin komission kanssa samaan aikaan budjetista sopu. Ja äh, älykkäämpi rahoitus aivan epäilemättä tulee olemaan osa äh, tulevaisuuttamme ja ne, jotka No niin, ehkä tässä nyt ikävä, että lopetan hiukan negatiivisempaan sävyyn puheenvuoroni, mutta se, että vaan haetaan lisää äh, tuloja ja nostetaan veroja, äh, on kyllä aika muista kuvitelmaa. Myös kohesiopolitiikan alalla tarvitaan pikemminkin parempia rahoitusvälineitä kuin pelkästään apurahat ja tuet, ja tämä täytyisi tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mutta kyllä minä uskon, että tulevaisuudessakin kohesiopolitiikka tulee olemaan yksi Euroopan unionin kaikkein äh, äh, parhaita saavutuksia. Kiitos paljon. Van Nistelrooy, did you want the floor? Äh, Van Nistelrooy, haluatteko vielä puheenvuoron? Kun me puhuimme komissio, budjetikomission jäsenen kanssa, meidän pitäisi yrittää keskittyä. Tämä raportti on hyvin rikas. Siinä on paljon asioita, joita me pyysimmekin. Esimerkiksi alueellinen yhteistyö, rajat ylittävästi. Kuten täällä monet mainitsivatkin, tässä on paljon asioita. Mutta emmekö me voisi ajatella niin, että meidän seitsemäs kohesiokertomus olisi seuraava askel kohti asetusta. Meillä on nämä rakennuspalikat Westfalenin, edustaja Westfalenin mietinnön muodossa. Eli katsoa seitsemännen kohesiokertomuksen sisältöä ja katsoa, missä voisimme olla tarkempia. Ja suuri, suurin vaara regivaliokunnassa on se, että me saamme 1200 tarkistusta. Ja esimerkiksi mietintö 60.3, jossa minä olin esittelijä. Ja tarkastelimme näitä kumppanuussopimuksia komission ja jäsenvaltioiden kesken, alueiden kesken. Ja sitten myöhemmin rakennuspalikat ja sitten yksinkertaistaminen. Joten suurin virhe, mitä voimme tehdä, on kaksinkertaista, kolminkertaista kaikki. Joten tavallaan esittelijä ja ehkä koordinaattorissakin voidaan puhua tästä. Meidän ei tulisi tässä nyt liidellä joka suuntaan, vaan ottaa vakavasti nämä komission ja Nöttingerin välittämät viestit. Tämä on mahdollisuus ja tämä on vain yksi mietintö, suuri mietintö, jonka parissa voimme työskennellä ennen monivuotista rahoituskehystä. Se sopii suoraan tähän suunnitteluun niin, että saamme parhaan mahdollisen irti tästä kaudesta 2014-2020. Ja käydä tarvittavat keskustelut. Ja sitten ehkäpä saada konkreettinen teksti, jonka komission säätelijät sitten ottavat huomioon. Meidän ei tulisi syventää keskusteluitamme enemmän ja enemmän, koska meidän pitäisi saada kohesiopolitiikka mukaan laajempaan poliittiseen keskusteluun täysistunnossa, aivan kuten viimeinen puhuja sanoi. Meidän on mentävä tiettyyn suuntaan ja meidän täytyy modernisoida Eli kysymys on siitä, minkälaisia mietintöjä me teemme. Ehkäpä voisitte huomioida tämän. Thank you very much. I don't see any other wishes, Mr. Demik. Ei enää näe muita puheenvuoropyyntöjä. Demikelis, haluatteko te puheenvuoron? Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Just, just, uh, two... Kiitos puheenjohtaja. Kaksi ihan nopea huomiota. Ensinnäkin uh, keskustelu rakenneuudistuksista tai uudistuksista ylipäätään. Minulla on sellainen vaikutelma, että se aika, jolloin kohesio, politiikka toimii jossain rinnakkaissa universumissa riippumatta nyt siitä, mitä ohjausjakson piirissä tapahtui, niin se aika on kyllä ohi. Mutta todellinen kysymys on nyt, kun uudistuksista puhutaan, että mistä uudistuksista puhutaan, minkälaisista uudistuksista puhutaan. Tässä on hiukan kiistaa. Puhutaanko siis uudistuksista rahankäytön suhteen, siis esimerkiksi hallintokapasiteetti, vai puhutaanko uudistuksista, joihin olemme jo puuttuneet ex ante ehdollisuusmekanismin kautta niin, että täytyy varmistaa se, että investoinnit ovat tehokkaita, vai puhutaanko laajoista uudistuksista, jotka eivät niinkään liity politiikan toimintaan. Tätäkin keskustelua tarvitaan sen välttämiseksi, ettei tästä politiikasta tule jonkinnäköistä rahoitusvälinettä, joka sitten pakottaa jäsenvaltiot toteuttamaan uudistuksia, jotka ovat täysin irrallaan poliittisista tavoitteista ja politiikasta. Mutta tätä keskustelua tarvitaan. Toinen seikka, jonka halusin esittää, on se, että kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, budjettiulottuvuudesta siis, niin tässä on hiukan kummallista dikotomiaa yhtäältä investoinnin ja toisaalta kohesion välillä. Mutta kun kohesiothan ovat investointeja, ei, ei, se, ei, ei kohesio ole mitenkään irrallaan siitä, mitä unionin täytyisi tehdä liikenteen, ilmastonmuutoksen, ympäristön, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alalla. Ja tämänhän tämä kertomuskin osoittaa. Ja hyvin selväksi hän tässä teette sen ja tilanne on toisenlainen ja tapa Tämä tehdään ehkä keskitytysti, mutta samat EU-prioriteetit tässä ovat taustalla ja on tärkeää tehdä selväksi tämä, että päästään sellaisesta vaikutelmasta, että kohesiopolitiikka on jotain eri laista tai irrallaan kaikista niistä tärkeistä keskusteluista, joita käydään eh, muilla foorumeilla EU-budjetista. Ja sitten vielä tämä ajankohta ja ajoitus. Mitä tahansa voidaan tehdä työn nopeuttamiseksi on tärkeää, koska eh, nyt, nyt me voimme tulevina kahtena kolmena kuukautena vaikuttaa vielä komission ennen kuin se sitten eh, toukokuussa esittelee ehdotuksensa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Sitten vielä edustaja Jola. Haluatko te vielä puheenvuoron? Oui, très, très brièvement, madame la Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Haluan kiittää varjoesittelijöitä ja kollegoita, jotka, olivat, jotka ovat eh, ilmaisseet ajatuksia, prioriteetteja, näkemyksiä, jotka ovat tärkeitä tässä mietinnössä. Tässä vaiheessa voin todeta, että olen tyytyväinen, kun teemme yhteistyötä. Kiitän myös komission edustajaa esittelystä ja vielä aikataulusta. Meidän täytyy toimia nopeasti. Voin täysin yhtyä siihen ajatukseen, että mietintö on mahdollisuus välittää vankkoja kannanottoja, jotta saadaan korjausliikettä tähän politiikkaan yleisesti, mutta myös yksityiskohtiin. Meidän täytyy tehdä tätä työtä yhdessä. Luonnollisesti olen avoin ja myös oma toimistoni on avoin tekemään yhteistyötä kanssanne tältä pohjalta, josta tänään keskustelimme. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos. Regivaliokunnan ajatus on valmistella tämä mietintö ennen kuin me saamme monivuotisen rahoituskehysehdotuksen, joten me laadimme tai me olemme suunnitelleet, että helmikuussa 2018 olisi tämä mietinnön keskustelu, tarkistukset helmikuun loppuun mennessä ja sitten voisimme äänestää regissä huhtikuussa, joka merkitsee sitä, että silloin meillä on regi-valiokunnan näkemys, joka perustuu seitsemänteen kohesioraporttiin ja huhtikuun loppuun mennessä olisimme valmiita. Eli siis tämä on tällä hetkellä meidän aikataulumme ja toivon, että esittelijä ja varjo esittelijä tekevät parhaansa. Me kaikki olemme valmiita tukemaan tämän raportin valmistelua. Kiitoksia tästä keskustelusta. Eli tämä oli aikataulu ja nyt sitten jatkamme esityslistalla eteenpäin. Seuraava kohta esityslistalla on muut asiat. Onko muita asioita? Ei. Ja sitten muistuttaisin, että seuraava kokous on torstaina 7. joulukuuta kello yhdeksältä ja me pidämme silloin koko päivän kokouksen. Ja päätän kokouksen julkisen osuuden tähän ja pyydän koordinaattoreita jäämään kokoushuoneeseen, jotta voimme jatkaa koordinaattoreiden kokousta. Koko, valiokunnan kokous on päättynyt.